Okay, good morning. I think that... Hyvää huomenta. Kaikki eivät nyt ole paikalla ensimmäiseen asiaan, mutta ihan tarpeeksi meitä kuitenkin täällä on. Ensinnäkin meillä on ö, esityslista luonnos, johon tulee yksi muutos, nimittäin äänestys Gosesin mietinnöstä. siitä ei äänestetä liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät sen vuoksi, että me emme ole saaneet tähän vielä lau- kaikkia lausuntoja. Eli me äänestämme tästä vasta kahden viikon kuluttua. Eikä tämä nyt tuskin tästä mitään ongelmia syntyy. Joten me saamme tässä hieman enemmän aikaa esityslistalle, kun me äänestämme. Joten nämä indikatiiviset aikataulut tässä hieman muuttuvat ja siten me saamme ehkäpä enemmän aikaa johonkin muihin asioihin. Nyt siirrymme ensimmäiseen asiaan, joka on mietintöluonnos Derkian Eppinkin mietintöluonnos makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot. Derki. En... Kiitos puheenjohtaja. Tänään vuoden kesäkuussa komissio hyväksyi tämän asetusehdotuksen koskien tilastojen laatua makrotalouden e- epätasapainoa koskevaa menettelyä varten, tätä MIP-menettelyä varten. Olisi tietenkin ollut hyvä, että olisi ollut lainsäädäntöä tilastojen laadusta ensin ja sen jälkeen vasta tämä MIP-menettely, mutta Euroopan unionin unionin leimaa se, että se on rakennettu katosta lattiaan eikä toisinpäin, joten tästä syystä nyt haluan käydä läpi tämän komission ehdotuksen kartesialaisen lähestymistavan omaksuen. Ensinnäkin puheenjohtaja tämä tuen täysin tämän asetusehdotuksen tavoitteet. On erittäin tärkeää, että vahvennamme talouden hallintoa Euroopan unionissa ja tätä varten tarvitsemme parempia parempia tilastoin, tilastollista tietoa MIP-järjestelmän varten kronologisesti, eli siis katosta lattiaan lähestyn. Olen sitä mieltä, että lähestymme sen pitäisi, tämän asetuksen pitäisi olla lähempänä olemassa olevaa lainsäädäntömenettelyä. Sen pitäisi olla ikään kuin palapelin puuttuva pala. Tästä syystä ehdotan, että tehdään MIP-puitteista mahdollisimman paralleelit MIPn menettelykehyksen kanssa. Ehdotan ensinnäkin, että rajoitetaan sanktioit, sanktiot ainoastaan niihin maihin, jotka käyttävät euroa, aivan kuten MIPn puitteissakin tehdään. Toisekseen kaikki löydöt pitäisi toimittaa, taikka siis kaikki nämä varat, nämä rahat pitäisi toimittaa Euroopan vakausmekanismille, eikä Euroopan unionin talousarvio, niin kuin MIPssäkin. Sitten oikeusperustasta olen tietoinen siitä, että artikla 338 perussopimuksessa saattaa olla riittämätön jotta voidaan asettaa sanktioita jäsenvaltioille. Tästä syystä olen ottanut mukaan johdantokappaleen, jossa pyydetään, että komissio harkitsisi sitä, että otettaisiin toinenkin oikeus perusta mukaan, mikäli se on tarpeen. Esimerkiksi artikla 121.6 perussopimuksessa teko koskee talouden hallintoa, ja siinä, siihenhän muuten MIPkin perustuu. Tämän lisäksi suosittelen, että tätä asetusluonnosta lähennetään olemassa olevan lainsäädäntöön ja tilastoja koskevaan käytäntöihin. En aio nyt tässä keksiä pyörää uudelleen. Käytiin One Walkin sanastoa mietinnässäni koskien Euroopan tilastoja. Esimerkiksi yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Euroopan tilastusjärjestelmä ESS ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKPJ molemmat ovat vastuussa tilastojen tuottamisesta ja MIPlle toimitettavasta asianmukaista tiedoista. Kuten Von Vogt sanoi, kahden järjestelmän läheinen yhteistyö on täysin välttämätöntä, jotta voidaan varast- varmistaa tietojen laadukkuus. Ehdotan, että että tämä CMDF-komitea voisi antaa neuvoja näihin käytännön asioihin. Se on aivan ihanteellinen kandidaatti, kun otetaan huomioon sen pitkä kokemus tietilastoista tilastoista eh, koskien MIPille tärkeitä tietoja. Haluaisin todeta, että osana EKPJ e tai e- ECBllä on tärkeä, siis keskuspankilla on tärkeä rooli tässä prosessissa, mutta on kuitenkin todettava, että EKPn e riippumattomuus koskee ainoastaan valvontapolitiikkaa muutoin. EKP on instituutio muiden muassa ja siihenkin pitäisi soveltaa avoimuutta ja tilintekovelvollisuutta sitten tietojen siirrosta komissiolle. Olen sitä mieltä, että asetuksessa pitäisi selventää, millaista menettelyä käytetään tietojen ilmoittamisen siirtämiseen. Ja ehdotan kohdassa yksi, että olisi tällainen päivämäärä, jol, koontipäivä, jolloin tietoja annetaan tulostaulua varten. Tämä selkeyttäisi prosessia. Toisekseen tarvitaan julkaisu päivä makrotalouden epätasapainoa koskeva menetelmän tulostelun indikaattoreita koskevan, koskevan tiedotteen julkimispäivästä olisi koko, koko kysymys, ja tämä takaisi avoimuuden. Sitten näistä niin sanotusta virkamatkoista ja ehdotettujen menettelyiden tehokkuudesta, niin uskon, että tässä on parantamisen varaa. Suosittelen ensinnäkin, että nimitettäisiin nämä virkamatkat uudelleen ja kutsuttaisiin niitä konsultointimatkoiksi. Minun mielestäni virkamatkasana mission on seksikaannuttava. Sillä on tällaisia sotilaallisia ja uskonnollisia konnotaatioita. Se muistuttaa minua Vatikaanin mysteereistä ja muista. Tämä on todella huolestuttavan kuuloinen sana ja siksi ehdotan tällaisia konsultointivuoropuhelumatkoja, joita, jotka olisivat noin laadun valvonnan normaali toiminta. Tämä olisi tällaista vertailuarviota eikä mikään preludis seuraamuksille. Seuraamuksia tulee ainoastaan siinä tapauksessa, että ensin komissio on tutkinut eh, tietojen väärän esittämisen. Minusta on tärkeää tehdä tämä ero konsultointimatkojen ja tutkinnan välillä. Tämä on tehtävä hyvin selväksi. Lopuksi ehdotan, että Euroopan parlamentti osallistuu entistä tiiviimmin ja paremmin ajoitettuna. Erityisesti tällä valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus kutsua kansallisten tilastolaitosten johtajia osallistumaan vapaaehtoisesti kuulemisiin. Ja toivon, että voimme tehdä rakentavasti työtä tässä asiassa kollegoiden kanssa ja toivon, että voimme saavuttaa laajan konsensuksen. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I'll now turn to the shadows and... Kiitokset. Ja nyt sitten Varjo, esittelijät EPPstä, herra Dorfman. Ja, äh... Kiitos puheenjohtaja. Paljon siitä, mitä kollega Epping sanoi, on, olen samaa mieltä. Luonnollisesti lähtökohtana on se, että saadaan hyvät tilastolliset perustiedot. Se on ihan edellytys, perusedellytys sille, että ylipäätään koko makrotalous voi toimia. En kuitenkaan ole ihan täysin samaa mieltä siitä, että me olisimme aloittaneet tämän talon rakentamisen katosta ja nyt vasta perustaa valmistelisimme. Koska jo silloin, kun me puhuimme makrotaloudellisista näkymistä, niin oli hyvin selvää, että kysymys hyvistä tilastotiedoista on perusedellytys sille, että, että koko makrotalous ylipäätään voisi toimia. Ja Sixpackin puitteissahan otettiin mukaan jo tilastot. Siitä huolimatta minusta tämä asetus, tämä uusi asetus on välttämätön ja järkevä. Muutama asia, josta esittelijäkin äsken juuri puhui. Minusta nämä vierailut ja valvonta on ihan välttämätöntä ja että meillä olisi siinä myös aikatauluja ja että kansallisvaltiolla olisi velvoitte toimittaa tarvittavat tiedot raporttina tai kertomuksena ja että tätä vielä parannetaan. Olen samaa mieltä myös siitä, että tämä asetus asetukseen täytyy sopeutua sixpackin muihin asetuksiin, eli tässä täytyy myös olla joustavuutta, mitä tietoja tarvitsemme välttämättä, koska me tiedämme, että sixpackissa me pitkien keskusteluiden jälkeen annoimme komissiolle aika tarkat ohjeet siitä, mitkä ovat välttämättömiä tietoja tai kriteereitä sille, että voidaan työstää makrotaloudellista äh, tasapainoa. Sen vuoksi täytyy voida joustavalla tavalla pyytää näitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä. Mutta en tiedä, pitäisikö tässä nyt lähteä tekemään tässä asetuksessa eh, ero eurojäsenvaltioiden ja ei-eurojäsenvaltioiden kesken. Koska kun on kysymys tilastoista, niin kyllä minusta siinä täytyisi kaikkien 28 jäsenvaltion saada sama kohtelu, eikä niin, että tässä on kaksi eri kerrosta, niin että yhdet, jotkut jäsenvaltiot joitakin jäsenvaltioita rangaistaan ja joitakin ei. Minusta se ei ole järkevää ja sitä kautta minusta koko tämä tilastoinnin äh, laatu kärsii. Jos lähdetään äh, tässä erottelemaan eurovaltiot ja sen ulkopuoliset valtiot. Kun me puhumme näistä rangaistuksista tai sanktioista, niin ihan hyvä, että tässäkin perustutaan sixpackille ja että tässä tämä on tämä käänteinen määräenemmistö se on ihan hyvä. Ja tässä voisi olla myös tällainen kahden vaiheen malli, eli että ensin annettaisiin varoitus ja sitten vasta seuraava ö, askel olisi sitten ö, maksu. Ja että tämä 0,05 prosenttia BKTstä on ihan kohtuullinen. Ja sitten vielä mitä tulee Euroopan keskuspankin rooliin, niin äh, olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Kun on kysymys tilastotietoista, niin EKP ei saa tavallaan piiloutua salassapitovelvollisuuksen taakse, koska koko tämä tilastotieto ja niiden kerääminen liittyvät myös avoimuuteen ja se avoimuus koskee myös EKPtä ja meidän täytyy vaatia tätä avoimuutta myös EKPltä. Kiitän esittelijää tästä mietinnöstä. Minusta tämä ihan varmasti löydämme yhteisen järkevän ratkaisun. Kiitos. Thank you very much. Uh, now... Kiitos. Sitten SND ryhmä GOG. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää laadukkaasta työstä. Aiheessa, joka usein tilastojen kyseessä ollessa vaikuttaa vähän kuivakalta ensi näkemältä, mutta siinä on merkittäviä poliittisia haasteita mukana. Me olemme luoneet Sixpackin, se on uusi menettely koskien makrotalouden epätasapainoa, jolla pyritään koordinoidaan talouspolitiikkaa Euroopan unionissa. Siinä on määrättynä seuraamuksia, mikäli se on, mikä sääntöjä noudatetaan ja ja vähän perustuvat statistille indikaattoreille, joita pitää olla täysin, täysin tehokkaasti toimitettu ja niissä ei saa olla mitään epäiltävää. Tästä on kyse on asako, alakohtaisessa politiikassa. Se pyrkii tarkistamaan uudelleen Euroopan unionin tilastojen se tuosta, kuten tiedätte, että tässä asiassa komissio edelleen ikään kuin vetää oma taisteluaan tuolla taustalla. Meillä on mietintö puiteasetuksesta, jossa Mm, puolustetaan sitä, että sellaiset jäsenvaltiot, jotka manipuloivat tilastoja, saisivat sitä seuraamuksia. Meillä ei tuolloin ollut siihen perustaa, mutta sovimme neuvoston puheenjohtajan kanssa, että ottaisimme tämän asian alakohtaiseen lainsäädäntöön makrotalouden epätasapainoa koskien. Oletettavasti komissio on vähän muuttanut versiota, mutta ja eh, toimittanut tämän asian ilman varsinaista oikeusperustaa. Tiedän, että esittelijä on pyrkinyt omassa mietintelunnoksessa tämän kiertämään ehdottomalla vaihtoehtoista oikeusperusta sen sijaan, että luovuttaisiin tästä parlamentin tarkasta pyynnöstä. Minä tuen tätä, mutta onnistaa onko hyvä rajoittaa seuraamukset ainoastaan niihin valtioihin, jotka kuuluvat euroalueelle, erityisesti mikäli artikla 121 sopimuksesta tunnustetaan oikeusperustaksi, koska sehän koskee kaikkia Euroopan unionin maita. Tuen esittelijä myös siltä osin, kun hän ehdottaa, että vahvistettaisiin Eurostatin parlamentaarista valvontaa. Kokemukseni osoittaa, että tätä on tuettava voimakkaasti. Komissio pyytää nyt, että allekirjoitamme useita avoimia valtakirjoja ja koskien delegointisäädöksiä ja täytäntövuoron säädöksiä. En tiedä, miksi meidän pitäisi tämä hyväksyä. Ja minä tämän, tulen tekemään tähän vaihtoehtoisia ehdotuksia. Sen sijaan oli lähempänä komission kantaa asiassa, joka koskee virkamatkoja jäsenvaltioihin silloin, kun laatua koskevia ongelmia on havaittu. Tässä esittelijä ehdottaa, että puhuttaisiin vain tällaista matkoista. Toivon, että meillä olisi pian mahdollisuus vielä lisää keskustella näistä, enkä yhtään epäile, ettemmekö pääsisi erittäin hyvään kompromissiin tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Uh, it... Kiitos. Onko täällä vielä... Ah, vihreät. Mm. Our shadow is uh, Philip Lambert. Philip Lambert on meidän varjoesittelijämme. Luen hänen kommenttinsa. Haluaisimme kiittää esittelijää tästä erittäin hienosta työstä. Tuemme suurinta osaa ehdotuksista, joita esittelijä on esittänyt, kuten esimerkiksi valvontaroolin vahvistamista Euroopan parlamentille 15 äh, ja 24 tarkistuksissa ja komission vierailu, tarkkailuvierailuja 13 äh, ja 15 tarkistuksissa ja mahdollisuutta 19, 19 tarkistuksessa muotoilla suosituksia, kuten tarkistuksessa 21, ja myöskin oikeudellista ää, valtuutusta 22 tarkistuksessa. Meillä on kuitenkin komission aloitteen suhteen tiettyjä varauksia. Uskoaksemme asteittainen järjestelmä, kuten Sixpackissa nykyisten kurssien korjaamisen vaativalla siirtymäajalla tekee mahdolliseksi tarjota luotettavaa tietoa. Tämän jälkeen jäsenmaat olisivat saaneet varoituksen ja ne olisivat voineet tehdä sopivan suunnitelman sen suhteen ja myöskin tuemme ajatusta siitä, että sanktiot eivät mene Euroopan unionin talousarvioon, kuten komission ehdotuksessa. Kukaan muu ei halua puheenvuoroa. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Komissio, olkaa hyvä. Well, first of all, uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio pitää hyvänä tätä tukea, jota tässä annetaan MIPlle tässä lausunto, mietintöluonnoksessa. Ja tämä on kuulunut koko keskustelussa. Komissio on sitä mieltä, että me tarvitsemme tilastojen vankan ja hyvän äh, arviointimenetelmän. Se on MIPlle ja Sixpackille tärkeää. Sen vuoksi haluamme kiittää esittelijää ja tätä valiokuntaa tästä. Tässä on muutama elementti, jotka käyn tässä lävitse ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin mitä tulee näihin sanktioihin. Ehdotus, ehdotuksen idea on sanoa, että tilastojen manipulointi ei ole hyväksyttävää. Siksi me tarvitsemme keinot suitsia tätä manipulointia. Ja se keino on sanktiot. Tilastojen manipulointia saattaa tapahtua jäsenvaltioissa, jossa on euro käytössä, mutta myös ei-euro jäsenvaltioissa. Siksi me olemme ehdottaneet, että tätä sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin. Sanktioita, äh, sanktioiden käyttäminen kaikissa jäsenvaltioissa on johtanutkin siihen, että ehdotamme, että äh, nämä sakot sitten siirrettäisiin unionin budjettiin. Toinen asia koskee oikeusperustaa olemme kirjanneet muistiin sen, mitä te täällä sanoitte, ja tarkistelemme asiaa jatkossakin tarkkaan yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa. Mitä tulee sitten näihin vierailuihin jäsenvaltioissa, niin tarkoituksena on, käydä varmistamassa, että jäsenvaltiot tekevät kaikkeensa varmistaakseen tiedon laadun. Me pyrimme välttämään päällekkäisyyttä ja teemme yhteistyötä kumppaneittemme kanssa, esimerkiksi EKPden tilastokeskusten kanssa. Mutta eh, täytyy olla mahdollisuus vierailla näissä jäsenvaltioissa silloin, kun näin on tarpeen, kun esimerkiksi eh, tiedot eivät ole tarvittavan laatuisia. Ja tätä kautta voimme sitten varmistaa tilastotietojen laadun. Olen vakuuttunut siitä, että jatkokeskusteluissa voimme vielä selkeyttää näitä asioita. Ja sen vuoksi me odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä Ekonin kanssa, jotta me voimme myös yhdessä täyttää velvollisuutemme parlamentin kanssa liittyen tilastotietojen laatuun tällä tärkeällä sektorilla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten esittelijä. Tirki. Thank you, Mrs. President. I just go. Mm, kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, vastaan kollegoiden muutamiin huomautuksiin. Ensinnäkin Dorfmanin huomio liittyen tämän asetuksen toimeenpanoon. Tämä asetus ähm, tilastojen laatuun liittyen koskettaa kaikkia jäsenvaltioita, ei vain niitä, jotka ovat mukana euroalueessa – makrotalouden epätasapainon menettely, jonka olen pyrkinyt tässä säilyttämään rinnalla, myöskin koskettaa, kuten tiedätte, kaikkia jäsenmaita. Mutta sanktiot koskettavat vain euroalueen maita. Tämä ero siis on olemassa. Toimenpano koskettaa koko Euroopan unionia, sanktiot vain euroaluetta. Tämä on makrotalouden epätasapainon menettely sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Kiitän myöskin edustaja Van Kokia hänen huomioistaan. Niistä on keskusteltu aikaisemminkin. Tilastokysymyksistä meillä oli erittäin värikäs keskustelu, jos tämä on mahdollisuus, mahdollista edes tilastoasioissa. Olen oikeusperustan kohdalla samaa mieltä kanssanne. Tässä on epäselkeyttä ja on hienoa, että komissio tunnustaa ongelman ja on valmis käsittelemään sitä. Sitten edustaja Giegoldin puheenvuoro oli erittäin suoraviivainen, kuten aina. Kiitän myöskin hänen kehujaan siitä, että tässä on uudelleen nimetty nämä seurantavierailut nimellä visit, eli vierailu. Sitten myöskin tämä ero sakkojen määrittelyssä on myöskin hyvä. Uskon, että tämän tyyppistä ehdotusta voimme tukea, jos se tulee kompromissitarkistuksissa mukaan tai jos tällaisen tarkistuksen esitätte. Sakkoihin liittyen me puhuimme jo siitä asetus, tai ei vielä ole hyväksytty, mutta makrotalouden epätasapainon menettelyssä sakot menevät äh, vakausmekanismiin. Ymmärrän, että komissio haluaisi ohjata nämä äh, sakkorahat Euroopan unionin talousarvioon, ja minä äh, pyrin tässä tällaista kartesiolaista lähestymistapaa käyttämään ja säilyttämään tämän asetuksen mahdollisimman lähellä sitä makrotalouden epätason menettelyistä on sovittu. Kiitoksia. deadline for amendment. Ja määräaika tarkistukselle on 12. joulukuuta ja me keskustelemme tarkistuksista 23. tammikuuta. Äänestämme 12. helmikuuta ja toivon mukaan täysiistunnossa tämä käsitellään huhtikuussa. Tämä on tämä indikatiivinen aikataulu tällä hetkellä. Seuraava asia esityslistalla on puheenjohtajan ilmoitukset, jotka teen siinä vaiheessa, kun meillä on tarpeeksi ihmisiä paikalla äänestystä varten, koska tämä nyt oli tarkoitus eh, pitää vasta viiden minuutin kuluttua. Joten pieni pieni tauko niin, että ihmiset ehtivät tulla paikalle äänestyksen alkuun. Could you take your... No niin, käykääpä paikoillenne. Kiitos, kiitos. Ja nyt toimimme kuten yleensäkin puheenjohtajien ilmoitusten kohdalla. Kaksi asiaa. Muistuttaisin ensinnäkin teitä äänestyksistä. Me emme äänestä näistä kolikko, tästä kolikkomietinnöstä, Kosesin mietinnöstä, se on siirretty eteenpäin. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksista niin on saatu aikaan sopimukset unionin eh, ohjelmista liittyen taloudelliseen eh, eh, taloudelliseen raportointiin 2014-2020. Tämä oli kolmas poliittinen trilogi, joka pidettiin kolmas joulukuuta ja me saimme aikaan sopimuksen EUn tulevasta taloustuesta kolmelle järjestölle liittyen taloudelliseen raportointiin IASP, EFRAG ja PAOB. E ja Ekon tulee keskustelemaan tästä 9. joulukuuta. Kerron myös, että eilen meillä oli kymmenessä poliittinen trilogi Mifidistä seitsemän tunnin kokous tässä kokoushuoneessa, joka oli kylmä kuin äh, jääkaappi. Varpaatkin jäätyivät. Onneksi tämä on nyt hieman lämpöisempi tänä aamuna. Me olemme päässeet tässä, näissä monissa asioissa nyt eteenpäin. Me olemme päässeet äh, eteenpäin kolmansien maiden kohdalla, mutta työtä on vielä tehtävänä äh, liittyen pääsyyn. Ja meillä on uusi trilogi ensi viikolla ja sitten vielä viikko sen jälkeen, eli tämä Mifidistä. Nyt sitten äänestyksiin. Kohta neljä. Valvontaneuvoston puheenjohtajan nimittäminen. Tehdäänpä ensin koneellinen testiäänestys. Onko teillä kortit mukana? Avaamme äänestyksen. Katsotaan toimivatko napit. Onko täällä joku, jolla ei ole korttia mukana? yksi jäsentä paikalla. 24 painoi puolesta nappia. Okei. Okay. Tämä on siis minun mietintöni, valvontaneuvoston puheenjohtajan nimittäminen kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten unblock 1-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdato-osan kappaleet Asta Ehen unblock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellisesti teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Vielä yksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta. Ei ja yksi tyhjä. Tämä menee nyt sitten täysistuntoon ensi viikolla. Kiitos. Sitten äh, kohta viisi on siis siirretty. Kohta kuusi. Yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely on myös siirretty 17. joulukuuta kokoukseen. Ja se oli äänestysten päättyminen sitten. No niin, siirrymme sitten äh, vertailuarvoihin. Eli jos äh, Olemmeko me nyt aivan liikaa edellä? Yes, sir. That's it. No. Yeah. No, no ourselves one time. Yeah. Yeah. Okay. No, no problem. So, It's just... you, can announce the, you can announce the title. And... Okay, so um, this is point... No niin, kohta seitsemän esityslistalla minun mietintöni. Vertailuarvona käytettävät indeksit rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa. Me olemme keskustelleet tästä jo kerran. Jäsenet muistanevat, että minä etukäteen jaoin luonnoks, mietintöluonnoksen ja olen sitä nyt hieman täydentänyt yksityiskohdilla, mutta taidanpa odottaa niin, että täällä hieman hiljenee. So those, if those leaving can do... Ne, jotka haluavat lähteä, olkaa ystävällisiä ja poistukaa hiljaisesti. No niin. Muodollinen mietintö on tällainen ajantasaistettu versio siitä, jonka teille aikaisemmin toimitin. Eli tässä otan huomioon hieman enemmän yksityiskohtia ja sen jälkeen olenkin huomannut, että aika monet ihmiset ovat pyytäneet tietynlaisia erityisiä vertailuarvoja. Ja olen tässä nyt järjestelmällisemmin tehnyt kuin siinä ensimmäisessä tekstissä. Eli alkuperäinen komission teksti oli hyvin laaja ja se kattoi kaikki mahdolliset indeksit, joita voitaisiin vertailuarvoina käyttää, kun arvioidaan rahoitusvälinettä tai rahoitussopimusta. Minä yritin ohjailla tämän asetuksen kattavuutta enemmänkin tuonne hallinnollisuuden puolelle ja ja sitten heti, jos löytyy jokin vertailuarvo, joka sopii eri kategorioihin, niin silloin ne sopivat mukaan tähän asetukseen. Ja tämä oli niin se pohja ja perusta. Ja minä ajattelin, että tätä kautta voidaan käyttää näitä vertailuarvoja. Joten tämä on yhä vielä tämä kattavuus paljon laajempi kuin nämä kriittiset vertailuarvot, Libor ja Euribor. Ja et, myös mitä tulee luottoar... luokituslaitoksiin, joita me myös valvomme. Olen myös esittänyt suhteellisuutta liittyen sääntöihin, joita ESMA on tehnyt ja myös äh, siinä vaiheessa, kun tehdään ähm, äh, hakemuksia. Ja joissain tilanteissa tarvitaan äh, suhteellista lähestymistapaa. Olen myös lähtenyt siitä, että oikeastaan mikä tahansa benchmark, josta on, on huolta, voidaan ottaa se mukaan. Ja että mikä tahansa vertailuarvo ei voi olla, joka ei, joka ei kuulu olla tässä asetuksessa, voidaan ottaa pois. Mutta se tehdään sitten äh, vastuullisten viranomaisten toimesta. Ja äh, mitä tulee näihin poistamisiin, niin on tietynlaiset äh, säätelystandardit, joita viranomaiset noudattavat. Jos katsotte artiklaa 5 ja ESMAn roolia siinä, niin sen rooli on aika äh, merkittävä. Ja siinä katsotaan, millä tavalla koko tämä prosessi toimii säätelystandardien ja muiden perusteella. Tässä on paljon enemmän asioita kuin mitä te ehkä näettekään ensisilmäyksellä. Esimerkiksi en ole automaattisesti poistanut keskuspankkeja ensimmäisellä tasolla, mutta kuitenkin ne voivat yhdessä tilastoviranomaisten kanssa valvoa tiettyjä järjestöjä, mutta Kuitenkin tässä toimitaan ESMAN säätelystandardien pohjalta. Ja tässä voidaan tehdä poistoja, mutta minä todennäköisesti hieman muutan vielä tätä ehtoa niin, että me painottaisimme enemmän myös suhteellisuutta eikä vain lisäys- tai poistovaihtoehtoa. Ja että ähm, tämä ei koskisi esimerkiksi kaikkea julkista tietoa. Uskon, että tässä ESMAN äh, viranomaiset tulevat äh, olemaan vielä hämmentyneitä siitä, miten valtava määrä näitä vertailuarvoja on ja miten paljon tässä on hallinnollista työtä ja kuinka paljon ja miten tässä mennään eteenpäin. Ja ehkäpä se, mitä haluaisin tähän vielä jatkossa ottaa mukaan, on tämä tällainen askeleittain toimiva. Ihan sama, mitä me olemme tehneet eh, aikaisemminkin Eli että askeleittain toimitaan se, että tehdään tärkeimmät asiat ensin ja ehkä meidän pitäisi antaa Esmallekin tämä tehtävä. Ja se varmasti sopisi tuonne artiklan 5 loppuun. Olen yrittänyt ottaa Esman esiin monissa muissakin kohdissa. Varmasti on muitakin tehtäviä, joita voidaan delegoida Toinen suuri asia on tämä kolmansien, kolmansia maita koskevat säännöt. Ja kolmansia maita koskevia säännöksiä tullaan muuttamaan, mutta tämä on ö, tällaista työtä, joka on käynnissä. Ja monien täytyy miettiä, lähtevätkö ne noudattamaan virallista asetusta vai jättävätkö he sen vain jaskon, joskon periaatteille. Joten eh, kolmansien maiden kohdalla tässä on potentiaalisesti ongelma. Ei ole lainsäädäntöä tai sitten tämä lainsäädäntö tulevasta myöhässä. Joten olen ottanut tähän tällaisen kahden askeleen mahdollisuuden, joka perustuisi IOSKon standardeihin. Ja tässä on sitten siirtymäkausi, joka on pitempi kuin alun perin, ja se on 30 kuukautta. Ja 30 kuukautta eh, ennen arviointia. EU:ssa meillä on aikaa kaksi vuotta Joten, eh, ja sitten muutama kuukausi menee arviointiin, joten ajattelin, että 30 kuukautta olisi kolmansille maille ihan kohtuullinen aika. Ja meidän täytyisi eh, huomioida tämä kolmansien maiden kohdalla. Olen huolissani vielä siitä, että tämä ei ehkäpä toimi täysin ja ehkä meidän pitäisi tarkastella hieman innovatiivisempia ratkaisuja Esimerkiksi se, mitä parlamentti teki on Omnibussi kahden kohdan, kakkosen kohdalla USAn kanssa, koska ei ole federaalista lainsäädäntöä ja vakuutustasoa, ja silloin me keksimme tällaisen vastaavan keinon toimia, ja ehkäpä tässä menenkin eteenpäin siinä, sillä tiellä. Ja tässä voisi toimia sillä tavalla, että ne viranomaiset, jotka haluavat käyttää tätä ver- vertailuarvoa, arvioivat sitten, onko se vastaava IOSKon kriteerien kanssa. Ja tämä informaatio menee sitten toimivaltaisille viranomaisille ja ESMAlle, EAMVlle. Ja tämä päätyy sitten tällaiselle niin kutsutulle turvalliselle listalle. Ja sitten muut voivat äh, myös äh, tarkastella tätä listaa ja nähdä, että tuo vertailuarvo on jo hyväksytty. Eli siis käytetään äh, olemassa olevaa informaatiota, jotta voidaan auttaa säätelijöitä. Olen valmis puhumaan muista ajatuksistakin ja kehitys mahdollisuuksista, mutta en todellakaan nähnyt mitään muuta mahdollisuutta pyrkiä löytämään äh, muuta mahdollisuutta löytää ratkaisua joskon pohjalta. Avoimuus äh, on tärkeää, kun tuotetaan näitä vertailuarvoja. Se on erittäin tärkeää investoijille ja valvojille. Joitakin ihmisiä huolestuttaa äh, tämä metodologia, joitain huolestuttaa se, millä tavalla tietoa kerätään. Ja meidän täytyy huomioida se, että tässä ei välttämättä vertailuarvoissa tämä yksi koko sopii kaikille. Lähtökohta ei sovi tässä. Eli sen vuoksi täytyisi julkistaa kaikki syöttötiedot ja menetelmät, joita käytetään kriittisten tai tärkeiden vertailuarvojen tuottamisessa ja nimenomaan niitä, joita käytetään merkittävässä yksityissijoitustoiminnassa. Ja minä muotoilin tämän sen vuoksi, että tässä on kuitenkin kysymys asioista, jotka, joilla on, jossa on lupamenettelyä, josta maksetaan. Eli jos haluaa jotakin nopeasti, niin silloin sitä maksaa, ja mitä nopeammin sen haluaa, niin sitä enemmän siitä maksaa. Mutta aika nopeasti sitä tulee kuitenkin yleistä. Ja meidän täytyy myös äh, katsoa, missä on tällaisia kaupallisia intressejä niin, että saamme tarpeeksi avoimuutta, kun me odotamme tätä informaatiota ja sen julkistamista, eikä meidän tarvitse sitten huolehtia siitä, onko se tarpeeksi avointa, kun me haluamme nähdä, millä tavalla tähän vertailuarvoon on päästy. Sitten minä muutin hieman tätä avoimuutta tässä metodologiassa, menettelyissä, koska tässä on kysymys siitä, että meillä käytetään monenlaisia erilaisia malleja. Tässä mietinnössä on paljon kaiken näköistä, mutta teillähän on mahdollisuus lukea tämä itse. Mutta tässä lopuksi vielä on rahoitusvakaus ja vertailuarvon lakkaamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia markkinoiden rahoitusvakauteen ja sen vuoksi me tarvitsemme tätä ää, ää, kriittistä vertailuarvoa myös. Ja Minusta arvopaperimarkkinaviranomaisen täytyy myös kuulla näitä säätelijöitä mahdollisimman paljon, mutta viime kuukausina on havaittu, että tietojen luovuttaminen Euriborin kohdalla on ollut aika suurta. Ja tällainen 20 prosentin kynnysarvo on liian joustamaton toimittamisvelvoitteessa. Esimerkiksi Euriborissa, jos yhtäkkiä ei ole mitään eh, tietoja esimerkiksi yhdestä jäsenvaltiosta tai jäsenvaltion ryhmästä, niin se ei välttämättä silloin saavuta sitä 20 prosenttia kynnysarvoa, ja kuitenkin siellä voi olla ongelma. Sen vuoksi meidän pitäisi tässä huomioida paremmin joustavuus, joka sopisi niissä tilanteissa, kun informaatiota ei ole. Voi olla, että meidän täytyy vahvistaa EAMVn roolia ja huolehtia siitä, että saadaan aikaan kunnollista yhteistyötä vastuuviranomaisten kesken. Sitten vielä maksuista ja lisensseistä. Tässä minä olen pyrkinyt katsomaan tämän maksurakenteen avoimuutta niin, että voimme varmistaa, että tässä ei ole mitään ristikkäistukea, mikä on väärin ja että investoijat tietävät, että missä on maksuja, jotka liittyvät näihin vertailuarvoihin. Eli tämä liittyy avoimuuteen loppusijoittajille. Ja meidän täytyy olla avoimia myös menettelytapojen ja tiedonkerun suhteen. Ja tässä viranomaisten täytyy katsoa, millä tavalla tämä on julkistettava. Eli tässä ihan nopeasti minun mietintöni. Ja nyt sitten varjo että ensin Gemichu, EPP. Thank you very much, uh, Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja tästä alustuksesta. Suurin osa menee aivan saman suuntaan kuin minunkin. minun mielestäni tämä on aihe, jota pitää saada nopeasti eteenpäin ja voimme varmaankin nopeasti päästä yleisesti yleisellä tasolla yksimielisyyteen. En ole vielä voinut keskustella tästä EPP-kollegoiden kanssa, mutta haluaisin jotakin kohtia käsitellä sen perusteella, mitä olemme tähän mennessä ehtineet puhumaan soveltamisalasta. Kiitoksia näistä laajoista ehdotuksista koskien soveltamisalaa. Olen oikein iloinen se, että käsittelet näitä laajoja vertailuarvokategorioita. En ole varma, olenko tästä vielä vakuuttunut, mutta se, että vertailuarvot muuttuvat ajan kuluessa. Tässä, tähän saattaa liittyä vaikeuksia, mutta varmasti tämä antaa meille mahdollisuuden pohtia ja keskustella asiasta. Näistä merkittävimmistä vertailuarvoista ehdotan 100 miljardin kynnysarvoa ja toisenlainen sanan op muoto, joka, kos, joka sisältää kuluttajat ja markkinoiden integraation sen sijaan, että käsiteltäisiin ainoastaan pelkkää volyymiä. Tähän voitaisiin edelleenkin soveltaa ESMAN sääntelystandardeja, niin kuin esittelin tarkistuksessa 37 todetaan, ehkä komissiolla voitaisiin antaa valtuudet hyväksyä täytäntöpanosäädöksiä säädöksiä joilla hyväksytään merkittäviä vertailuarvoja ja, ja vahvistetaan ne kriittisiksi. Näin voitaisiin antaa hallinnoijille liikkumavara riippuen siitä, tuleeko joistakin vertailuarvoista muita ongelmallisempia. Niin kuin alussa sanoin, en usko, että tätä järjestelmää pitäisi kansan ja valtioiden niin tilastojärjestelmiin soveltaa, koska niihin liittyy Eurostatin sääntelyt ja niihin jo sovelletaan tiukkoja standardeja koskien menettelyjä ja läpinäkyvyyttä, joten en usko, että niitä on tarpeen ottaa tämän asetuksen soveltamisalaa. Sitten käytänne säännöistä koskien tietojenantajia, erityisesti artiklaa 9 koskien. Olen kuullut useita huolia, jotka koskevat näitä käytänne sääntöjä. Havaitsin tämän tarkistuksen, jonka käsittelijän tehnyt ja sen ehdotetaan seuraava. siinä ehdotetaan seuraavaa sanamuoto artiklan 9. Tätä, nämä sääntöjen pitäisi olla laillisesti sitovia niin pitkälle kun se on käytännössä mahdollista. Hallinnoijan osoitettava, että käytännössä sääntöjä sovelletaan näihin asianomaisiin niin pitkälle kun osa olosuhteet sen sallivat. Minusta tämä voisi olla tapaa vastata osaan huolesta. Emme halua sitoa osapuolia sellaisiin käytäntöihin, jotka ovat mahdottomia. Mutta tämä on asia, josta minä olen huolissani. Uskon, että voisimme sanamuodosta päästä sopimukseen. Sitten näistä omaisuuserinhallinnoijista minusta tämä näitä voitaisiin tulkita myös vertailuarvohallinnoijina, eikä tämä varmaankaan ole tarkoitus. Joka tapauksessa heidät on käytetty muissakin äh, lainsäädännöllisessä tekstissä. Tarkistus 21 vaikuttaa parantavan komission tekstiä, mutta ehkä se, että poistetaan sana kauppan pidettävä esittelijän tarkistuksessa voisi vielä edesauttaa asiaa. Tätä voitaisiin vielä harkita. Puheenjohtaja Puhuitte kolmansien maisien, maiden järjestelmästä ja tuen yleisesti ottaen tätä asiaa, mutta liittyen muihin oikeusjärjestelmiin, niihin liittyy ongelmia koskien IOSKon periaatteiden täytäntöönpanoa. Monille olisi vaikeaa, jos ei voida käyttää kolmansien maiden vertailuarvoa. Emme halua sulkea markkinoitamme. Haluaisin ehdottaa että vahvistetaan ehdotustanne ottamalla mukaan vaatimus kolmansien maiden hallinnoijille, jotka haluavat, että niiden vertailuarvoja EU-ssa käytetään ja näin. He voivat myös samalla luvata noudattaa IOSKon periaatteita. Tällainen, tähän voitaisiin, tämä voisi olla juridinen keino selviytyä tästä ongelmasta. Ja, ja näin emme, emme estäisi näiden tahojen pääsyä markkinoille. Sitten säännellystä tiedosta. Olen havainnut, että pörsseillä on tässä ongelmia koskien tällaisenaan näitä säänneltyjä tietoja. Pohdin vielä tätä säännellyjen tietojen ja OTC-tietojen eroa tätä olisi käsiteltävä. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin ilmiantoja. Olen keskustellut tästä monien osapuolten kanssa, eikä kukaan vastusta sitä, että vahvistettaisiin ilmiantolauseketta. Varmastikin tässä MAR-asetuksessa, markkinan väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa on näitä säännöksiä En tiedä, tarvitaanko sitä tässä. Sitten viimeisenä artikla 34, toimivaltaiset viranomaiset. Haluaisin vielä pohtia tätä kohtaa. Minusta se ansaitsee pohdintaa. Olette puheenjohtaja tehneet lyhyessä ajassa merkittävää työtä ja todella toivon, että pysymme aikataulussa, josta puhutte. Toivon, että voin tehdä läheistä yhteistyötä kanssanne, jotta voitaisiin vielä parantaa tätä asetusta niin, että saamme hyvän vertailuarvosääntelyn loppujen lopuksi. Kiitokset. Nyt sitten SND ryhmän nimissä Emili Turunen. Um, thank you Sharon. Kiitoksia, kiitoksia Sharon ja kiitoksia myöskin työstäsi ja tästä mietinnöstä. Toivotan sen tervetulleeksi. Mekin me pidimme myöskin komission versiosta, olet parannellut sitä ja pyrkinyt löytämään ratkaisuja, joista meidän pitäisi ehkä keskustella vielä enemmän. Kaiken kaikkiaan olemme kiinnostuneita itsesäätelystä tällä vertailuarvoalalla. Olemme nähneet viime vuoden tapauksista ja käynnissä olevista tapauksista myöskin hyödyt kaupassa ja muilla aloilla, että tarvitsisimme erittäin laajan sovellusalan, myöskin mahdollisimman käytännönläheisen sellaisen. Sharon, olit keskittynyt tähänkin. Kuten sanoin ensimmäisessä kokouksessa, me tarkastelemme mahdollisimman laajaa sovellusalaa ja meidän täytyy olla varovaisia, kun suljemme jotakin ulos, sillä tämä ala kehittyy erittäin nopeasti. Meidän täytyy ottaa mahdollisimman monia markkinoita ja tuotteita mukaan. Mitä kokoon tulee säätelyssä, voisimme keskustella tästä. Te puhuitte tietyistä kynnysarvoista pakollisesta osallistumisesta ja kriittisistä vertailuarvoista artiklasta 14 olemme tarkistuksen 63 linjoilla. Tulisi olla mahdollisuus ähm, myöskin ähm, hallinnoijille jatkuvasti koota vertailuarvoja. Ja meillä tulisi olla tässä pakollisessa osallistumisessa myöskin joustoa tämän 20 prosentin äh, raja on jotain, jossa me voimme olla myöskin samaa mieltä. Sitten artikla 25, tiedonantomekanismi, anteeksi. Ja 101 tarkistus ovat sellaiset, että olen esittelijän huolien kannalla. Voisi olla hiukan monimutkaista ja hankalaa tarkkailla, mitä tapahtuu. Me voisimme ehkä tässä seurata teidän ehdottamaanne linjaa. Sitten ilmiantajien suhteen töitte ne mukaan tarkistuksessa 59 artikla 11. Me olemme aivan varmasti samaa mieltä tässä. Sitten hiukan liittyen hallinnoijien ja osallistujien vastuuseen. Te olette korostaneet paljon vastuuta ja velvoitteita, joita hallinnoijilla on, ja olemme samaa mieltä tästä. Toisaalta meidän täytyy myöskin asettaa osallistujille melko suuria vastuita. Ehkä enemmän kuin nykyisin. Tanskassa meillä on käyty Kaibor Pankin suhteen paljon keskustelua. Keskuspankki tuolloin vuonna 2011 luovutti ja totesi, että me emme voi seurata sitä, mitä tapahtuu. Tämä ei ole läpinäkyvää, me emme voi valvoa nyt näiden tietojen laatua, joten emme voi enää olla vastuussa. Ja tiedän, että heillä tulisi olla mahdollisuus pyytää tietolähteiltä tietoja ja selkeästi tietolähteille asettaa vaatimuksia, mutta mielestäni tämä on esimerkki siitä, että paljon tapahtuvaa manipulointia on tapahtunut juuri tietolähteiden tasolla – Joten haluaisin varmistaa, että saamme tämän tasapainon kuntoon. En tiedä, tarvitsemmeko tässä tarkistusta, mutta se on jotakin, mitä meidän pitäisi miettiä. Sitten toimivaltaisten viranomaisten ryhmä. Tämä 104-108 tarkistusten ryhmä on huolestuttava. 104. Sharon, olet viitannut siihen, että toimivaltaisten viranomaisten ryhmä olisi tiedon vaihdon ryhmä. Tässä olisimme komission linjoilla niin, että heillä voisi olla päätöksentekovaltaa. Tämä ehdotus on heikompi kuin komission. Ja kuten aikaisemmassa kokouksessa sanoin, korostaisin tämän ryhmän vahvempaa roolia kriittisten vertailuarvojen kohdalla. Meillä pitäisi olla eurooppalainen rooli. tämä koskettaa myöskin arvopaperimarkkinaviranomaista. ja myöskin Maarin ja CRD4 kohdalla, mikä on oikea taso. Nämä ovat kaksi eri asiaa, tiedän sen. Tässä kyseessä on myöskin hallinnointi ja markkinoiden vääristymisen vastainen direktiivi. Meillä voisi olla sanktioita, mutta minun kiinnostaisi myöskin, mikä komission kanta on, minkä tason he ovat asettaneet, mikä on alempi taso markkinoiden väärinkäytön suhteen, minkälainen logiikka on tässä ollut. Sitten säännöt. tämä liittyy myöskin ongelmaan, joka meillä on kolmansien maiden kohdalla. Tämä on melko vaikea asia ratkaista. Haluaisimme, että meillä on standardit, mutta mahdollisuus myöskin toimia. Haluaisimme, että tämä käytännössä äänestö on mahdollisimman sitova oikeudellisesti. Tätä asiaa tulee tarkastella hiukan enemmän vielä, jotta meillä voisi olla oikeanlainen ratkaisu tähän ongelmaan, sillä siihen liittyy muutamia hankalia asioita, mutta kaiken kaikkiaan tämä työ on erittäin hienoa. Paljon kiitoksia ja odotan mielenkiinnolla tulevaa. Kiitos. Kiitos Emeliin. Filip Lamberts, vihreitä. Olen äh, samaa mieltä paljosta, mitä kaikki kolme teistä on sanonut. Joten eh, vaikuttaa siltä, että pääsemme sopimukseen. Haluaisin keskittyä vain muutamaan asiaan tässä nyt. Ne kaksi asiaa, mistä me emme ole täysin varmoja, mitä haluamme tehdä, on tämä kolmansia maita koskevat säännökset, mitä me siinä haluamme tehdä. Ja samoin kuin se, että tätä kattavuutta rajattaisiin, soveltamisalaa rajattaisiin. No, tämä on pragmaattinen lähestymistapa, mutta emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että se eh, on paras tapa. Eli emme ole tehneet päätöstä. Mitä tulee tähän soveltamisalaan ja, ja määritelmiin, me haluaisimme poistaa artiklan 3 kohta 15 loppuosan, jossa määritellään näitä ulkomaisia vertailuarvoja ja sitä, että alennettaisiin kynnystä näille kriittisille vertailuarvoille. Ja sitten asia, missä me ehkä olemme hieman eri linjoilla kuin muut, ja siitä myös, mitä komissio on sanonut. nimittäin uskomme, että äh, korot äh, ja, ja vaihtoarvot kuuluisivat myös tämän alle, alaisuuteen. Ja me emme ymmärrä, miksi ESMA ei olisi niistä vastuussa arvopaperimarkkinaviranomainen. Ja myös äh, sitä, että ESMAn roolia pitäisi vahvistaa näissä kriittisissä vertailuarvoissa jos me olemme vakavissamme sisämarkkinoiden kanssa, niin silloin nämä vertailuarvot eivät liity kansallisiin markkinoihin, vaan Euroopan laajuisiin tai globaaleihin markkinoihin. Ja sen vuoksi meistä lähtökohtaisesti hallinnoja pitäisi olla ESMA. Ja se, mikä ei ole ESMAn alaisuudessa, niin silloin tämä korjauslauseke täytyisi muotoilla niin, että tätä voitaisiin tarkastella. En tiedä nyt saammeko tukea tälle, että tätä pitäisi vahvistaa ja miksi komissio ei haluaisi näin ylipäätään tehdä, mutta koko sisämarkkinat ja globaalit markkinat, niihin vaikuttaa se, että vertailuarvojen määrittely ei toimi kunnolla, samoin kuin valvonta ei toimi kunnolla ja se täytyy nyt saada lopetettua. Ja jotkut kansalliset eh, markkinat ovat paremmin säädeltyjä, mutta eh, kansainväliset eh, vertailuarvot voidaan ottaa myös kansallisilla markkinoilla. Ja sitten Dirk. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä Said Kamalin puolesta. Olen tyytyväinen pitkälti tähän asiakirjaan. Se parantaa komission ehdotusta. Soveltamisalan osalta olen tyytyväinen, kun esittelijä on päättänyt supistaa soveltamisalaa niin, että ainoastaan systeemisesti merkittävät ovat mukana. En ole kuitenkaan kaikista kriteereistä yhtä mieltä, joita puheenjohtaja on ottanut mukaan. Erityisesti tämä vähän, vähän mielivaltainen 100 euron raja, mutta periaatteessa olemme yhtä mieltä. Ei pidä unohtaa, miksi tämä ehdotus hyväksyttyy. Nimittäin sehän johtui heikkouksista määrittelyssä meidän pitäisi saada asetus mahdollisimman pian valmiiksi ja voimme tehdä sen niin, että, että euromorit ja muut saadaan kuntoon ja muita vertailuarvoja voidaan ottaa myöhemmin mukaan. Järjestelmäriskejä ja kuluttajariskejä ei pidä sotkea toisensa kolmansista maista. Olen, yhtä mieltä, olen tyytyväinen ja esittelen ehdottoman joustavan järjestelmän. Ei vaikuta todennäköiseltä, että muut laidan käyttöalueet yhtä nopeasti soltavat iloskon periaatteet, joita meidän ei pidä eristää itseämme. Yleisesti ottaen mielestäni asiat etenevät oikeaan suuntaan, jos voimme varmistaa, että asetus kohdennetaan niihin var- vertailuarvoihin, jossa on aikaisemmin tullut ongelmia, niin voipa olla, että nopeastikin tämä asia ratkeaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kiitos. Haluatko muut jäsenet vielä osallistua? Hetkinen, minulla on lista täällä. Werner ja sitten Olle. Werner, ole. Oh, yeah, sorry, I, I've missed a shadow. There was, wasn't on the list. We weren't notified. Anteeksi vain, täällä oli yksi varjoesittelijä, joka ei, jota ei huomattu. Guen varjoesittelijä, olkaa hyvä, anteeksi vain. Obrigada, eu vou falar em português. Kiitoksia, puhun Portugalia. Tästä ehdotuksesta on jo paljon puhuttu. Aivan kuten Filip ja kollegat minua ennen, olen sitä mieltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä hyvään sopimukseen. mitä ne sisältöä koskevia ongelmia meillä ei ole Sharonin ehdotuksen osalta. Minusta meillä on hyvin laaja konsensuspohja tässä, erityisesti niillä alueilla, joilla todella halu- täällä on asioita, joita todella haluaisimmekin siinä koskien valvontaa, valtuuksia ja vertailu arvoja. On muitakin asioita, joista olemme yhtä mieltä, muun muassa soveltamisala ja mahdollisuus laajentaa ehdotuksen soveltamisalaa. Tiedän, että jotkut jäsenet ovat ehdottaneet sitä, että olisi pidettävä huoli siitä, mitä ei kateta tällä sitten, kun lähdetään laatimaan luetteloita ja typologioita. Pitää muistaa, mitä jää tekstin ulkopuolella. Tätä on pohdittava. Olemme yhtä mieltä ehdotuksesta, joka koskee suhteellista soveltamista ja ESMAa koskevia ehdotuksia. On tärkeää vahvistaa ESMAn valtuuksia ja siinä mielessä on mietittävä, mitä teemme sen suhteen, mitä aiomme tehdä. Itren valmistelijana minulla saattaisi olla jotakin vaikeuksia, joista halusin tässä puhua. Jotkut liittyvät juuri tähän mietintöön, toiset ovat yleisempiä. Näitä erityisiä ongelmia, erityisesti koskien näitä hyödykkeitä. Meidän olisi pyrittävä siihen, että emme loisi kaoottista tilannetta, jota on vaikea myöhemmin hallinnoida – Meillä on kansainvälisiä IOSKON standardeja, jotka koskevat näitä hyödykkeitä, perushyödykkeitä. Ja meillä on myös menettely, joka koskee näiden standardien arviointia. Tätä odotamme ensi vuoden huhtikuulle. Eli juuri silloin, kun ehdotuksesta keskustellaan. Nyt haluaisin tietää, miten voidaan rinnakkain käsitellä näitä kahta asiaa, eli tätä meidän työtä täällä ja IOSKon arviointia pyritän, pyrin, olisi pyrittävä saamaan mahdollisimman paljon synergiaa näistä kahdesta prosessista. Kaiken kaikkiaan olen yhtä mieltä siitä, mitä Sharon ehdottaa, erityisesti tästä 30 kuukauden siirtymäajasta. Tästä olisi hyvä keskustella ja monista muistakin yksityiskohdista, mutta tämä siirtymäaika ja muut Sharonin ehdotukset vaikuttavat minusta – hyviltä. Sitten näistä perushyödykkeistä varmaankin olisi vielä syvennettävä keskustelua. Minunkin olisi vielä perehdyttävä tähän paremmin kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa ITRE-valiokunnassa. Minusta tässä on muutama ongelma, mitä ei ole vielä tarpeeksi syvennetty, joita ei kuitenkaan sovi tässä keskustelussa unohtaa. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että tietolähteet vähenevät johtuen uusista vaatimuksista ja tämähän tekisi hallaa vertailuarvoille. Tämä ongelma mielestäni voidaan ratkaista ainoastaan niin, että annetaan sitovia valtuuksia näille järjestäville tahoille. Sitten Toisekseen vertailuarvot ovat kehittyä, ne voidaan korjata toisille, niitä voidaan taata laadun ylläpito, mutta toisaalta miten voidaan taata tyttöjen indeksin käyttäminen sopimuksessa, jotka ovat monivuotisia, jos viitteet sitten menetetään. Tämä on mielestäni todellinen sisältö koskeva ongelma. Sitten yleinen huoli joka ei liity siihen, missä valiokunnassa sitä puhutaan, ja se koskee menettelyyn tehtäviä muutoksia. Näitä olisi valvottava ja olisi hinnalla millä hyvänsä vältettävä se, että menettelyn muutoksia voitaisiin käyttää manipulointitarkoituksessa. Tässä nämä kolme yleistä ongelmaa sen jälkeen, sen lisäksi on tietenkin muitakin asioita, joita kollegat ovat täällä jo käsitelleet. Sitten vielä viimeinen huomio koskien hallinnollisista toimista ja sanktiosta. En ymmärrä, miksi artiklassa 31 kohta 2 puhutaan väliaikaisesta kiellosta koskien rikkomuksen tehneitä luonnollisia henkilöitä. Miksi tässä puhutaan vain hallinnollisista seuraamuksista näitä väliaikaisia kieltoja varten? Minusta tähän olisi otettava muutkin kuin hallinnolliset seikat mukaan. Tässäpä kaikki, kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Nyt mennään sitten muihin puhujiin. Anteeksi vain sekannuksesta. Werner Lange. Danke, eh, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollega Mitchellin kanssa. Hän itse asiassa otti nämä tärkeimmät kriittiset asiat esiin. Haluaisin kuitenkin täydentää, että tämän äh, ehdotuksen tavoite on taatusti äh, kaikkien ähm, tuettavissa. Meidän täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia tässä nyt on. Ja täytyy, tässä esimerkiksi MIFID on tärkeä ja kollega Ferm varmasti myös tämän vahvistaa, että jo olemassa oleva lainsäädäntö on merkittävää ja tärkeää. Ja kaikkea ei kuitenkaan voi vetää samalla kammalla. Marisa ei ole ITREN varjoesittelijä, vaan, vaan lausunnonlaatija ITRESSä. Ja olen kiitollinen, että hän sanoi, että raaka-aineita, teollisuutta ja teollisuuden lupia täytyy kohdella eri tavalla, ja tästä olemme varmasti samaa mieltä. Mutta liitteessä kolme tässä ehdotuksessa on otettu esiin, ja minusta se ei ole oikein, että tämä asia on otettu esiin ainoastaan liitteessä numero kolme. Ja sen vuoksi haluaisinkin pyytää, että esittelijä varmistaa sen, että ne ehdotukset, joita ITRE valmistelee eh, omasta alueestaan, että niitä ei täällä vain eh, tavallaan ohiteta, vaan että ne otetaan mukaan omana lausuntona. Mitä tulee näihin fyysisiin vertailuarvoihin, niin esimerkiksi energiakuluttajat eh, maksavat markkinahintoja hintoja, jotka syntyvät markkinoilla, jotka ovat hyvin vähän avoimia. Ja tässä on se erikoisuus, että nämä fyysiset vertailuarvohinnat äh, on saatu ähm, sitä kautta, että näitä tietoja kerätään ja sitten niistä äh, vaaditaan rahaa näiden tietojen luovuttamisesta. Tämä on yksi näkökulma, joka on otettava huomioon ja kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla ne vertailuarvot, joita annetaan käyttöön, eh, eivät välttämättä heijastele maailmanmarkkinoita. Minä en voisi olettaa, että meillä on Euroopassa eh, säätelyitä, jotka koskevat eh, USAta ja Kiinaa ja esimerkiksi Venäjää tai OPEC-maita, että ne antaisivat vapaaehtoisesti tietoja meidän täytyy löytää tähän kunnollinen luotettava järjestelmä. Kaikkein tärkeintä on siis avoimuus, jota ei kuitenkaan ole saatu varmistettua. Eilen hän annettiin ensimmäiset sakot ja tässä täytyy tehdä ero siinä, ovatko nämä vertailuarvot sidottuja tiettyihin tuotteisiin, esimerkiksi investointirahastoihin tai johdannaisiin. Tämä on toinen lähtökohta kuin silloin, kun on kysymys ihan reaalituotteista, hyödykkeistä. Ja esimerkiksi öljy- ja kaasusektorille täytyy löytää omat erityiset sääntönsä. Ja täytyy myös katsoa, millä tavalla tätä, tämä asetus organisatorisesti järjestellään, mitä on ö, esimerkiksi liitteissä ja esimerkiksi lainsäädännölliset ehdotukset, että täytyy saada suoraan tähän ehdotukseen, eikä esimerkiksi niin, että niitä voidaan muuttaa yksinkertaisin menettelyin. Joten minä haluaisin, että raaka-aineet, energia ja muu otetaan mukaan tähän varsinaiseen osioon. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia sitten Thank you, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Sharon erittäin hienosta mietinnöstä, kuten aina. Minä puhun nyt pienen maan ja pienen valuutta-alueen näkökulmasta. Meillä on tiettyjä ongelmia ja luonnollisesti te tunnette tämän ja eräät tarkistukset myöskin puuttuvat asiaan. Mutta uskoakseni on tärkeää korostaa tätä. En kuullut, että tanskalainen kollegani olisi korostanut asiaa, joten minä nyt teen sen Kaiborin ja Naiborin eli Norjankin puolesta, sillä meillä on tiettyjä ongelmia. Te tiedätte, että minä rakastan Eurooppaa lähestulkoon kaikissa merkityksissä ja minä haluaisin olla euroalueessa mukana, mutta me emme ole siellä. Ähm, Englannin punta on vahva valuutta, Ruotsin kruunu on pieni valuutta ja me tarvitsemme tämän vuoksi tiettyä varmuutta ja tietenkin me tarvitsemme lisää joustavuutta. Näen kuitenkin, että tarkistuksenne puuttuvat osittain tähän asiaan. Ja halusin korostaa kysymystä nyt kaikille. En tiedä tässä yksityiskohtia, mutta Stibor Tukholmassa ei ole kärsinyt ongelmista. Se on toiminut. Miten niin, Werner? No, oli nyt oli, miten vain. Haluaisin kuitenkin korostaa, kuten jostain Mitchell sanoi, että ilmiantajien rooli on erittäin tärkeä ja Sharonhan nyökkäili tässä yhteydessä ja myöskin läpinäkyvyys on erittäin tärkeää. On hiukan huvittavaa kuunnella teitä. Nyt kaikki puhuvat läpinäkyvyydestä, se on oikein suuressa huudossa. Kun minä tulin vuoden 1999 tähän taloon, kuoro oli melko hiljainen asian suhteen tuolloin. Läpinäkyvyys voi aina aiheuttaa ongelmia ja niin edespäin. Joten minä en nyt haluaisi olla ihminen, joista en pidä, etkö sanovat, että mitä minä sanoin, mutta täytyy todeta, että kaikilla talouden alueilla läpinäkyvyys on erittäin tärkeää ja luonnollisesti voidaan sanoa, että sitä voitaisiin käyttää väärin, mutta hyvin harvoin näin tapahtuu. Välillä meidän pitäisi olla varovaisia, mutta yleisesti ottaen läpinäkyvyys on erittäin hyvä asia. Kiitoksia Sharon. Tiedän, että olet keskustellut Oslon kavereiden ja Kööpenhaminen ja Tukholman kavereiden kanssa. Kiitoksia. Ich wollte Anmerkung meines geschätzten Niin, yhteen huomioon, jonka kunnioitettu kollega Olli Schmidt totesi, haluaisin vastata. Haluaisin kiinnittää hänen huomioon siihen, että ennen rahoituskriisin alkua tai siinä alkuvaiheessa – ei, ollut, ei haluttu, vähin, hän, kollega ei halunnut vähimmäisääntelyä eikä avoimuutta. Me täällä parlamentissa Pervans Beresin avulla vaadimme sitä ja siitä sitten tuli aika paljon selkkauksia. Tämä halusin muistuttaa olla. Lieber kollega, then I would like to... Hyvä kollega, haluaisin sanoa sinulle, että meillä on erilaiset perinteet Irlannissa ja Ruotsissa. Me vuonna 1766 toimi läpinäkyvyyden mukaan. 1766. Okay. Kun Irlanti mainittiin, niin saanko sanoa jotakin? A few hundred years before that. Muutama sata sitten ennen minun maata, niin kyllä murskattiin heidän taholta. I would like to uh, reply to a few of these things. Kiitoksia. Haluaisin muutamia näistä asioista vastata kollegat. Tervetän, toivotan tarkistukset tervetulleeksi. Mitä enemmän sitä parempi. Kuten Gay Mitchell sanoi, olen tehnyt työtä hyvin nopeassa tahdissa tämän kanssa. Ja olen myös vaikeasti tavattava, koska usein olen johtamassa jotakin kokousta, joten en voi tulla kokouksiin. Tästä syystä todella haluaisin ottaa lähestymistavan, jossa otan mahdollisimman paljon tarkastuksia mukaan. Koitin ottaa myös sellaisiakin tarkistuksia, joilla herättäisi reaktioita, koska monet vielä pohtivat, kuinka tämän asian kanssa hoidetaan, niin tai tätä pidetään liian vaikeana, eikä sitten haluta tehdä mitään, niin Tai siksi laitan sinne muun muassa tämän 100 miljardin kynnyksen. Vähän tahallani otin aivan, otan todella vakavasti tämän asian, jonka vielä mainitsin, että ei meidän varmastikaan tarvitse ottaa kaikkia kategorioita mukaan, mutta samalla en halunnut sanoa, että teemme kriittisiä vertailuarvoja ja sitten meillä on vain delegoitu säännös ja jos me tekee loput, minusta tämä menisi liian ohueksi tavaksi toimia tämän valiokunnan kannalta. Me haluamme kunnolliset puitteet Ehkä näin voidaan joissakin paikoissa toimia, mutta en usko, että tämä teitä tyydyttäisi. Mutta jos otamme tällaisen facing in-ajatuksen mukaan ja varmistamme, että voisimme muuttaa joidenkin kategorian luonnetta ja joitakin numeroita ja tehdä selväksi, että nämä ovat ehkä vain esimerkkejä, niin sillä tavalla ehkä pääsisimme tulokseen, jota on helpompi työstä ja tällä päästään myös tähän kiborasian Voisi olla suuntaviivoja siitä, kuinka asiat voitaisiin Esmassa hoitaa. Minä en tehnyt näin koskien kriittisiä vertailuarvoja ja tämä Kibor antaa meille aihetta ajatella, että ehkä näissä kriittisissäkin vertailuarvoissa tarvitaan suhteellisuutta. Olisi vaikea varmistaa, ovatko ne sisällä vai ulkona silloin, kun on tiukkaa kynnys, joten tarvitsemme varmastikin vähän aktiivista pohdintaa tässä tämän asian osalta. Sitten kes, kes, keskustilastovirastot ja muut. Olen sitä mieltä, että en halunnut mitään ensimmäisen tason tiukkoja valintoja tehdä ennen edes kes, keskuspankkien osalta, siksi joten keskuspankit pois, mutta halusin, että ESMA tulisi ja ottaisi kantaa näihin keskuspankkeihin ja tilastokeskuksiin. Niillä, niillä on omat hallintomenettelyt, siitä, sitä varten ne eivät ole mukana. Haluaisin täsmentää jossakin kohtaa nämä vastaavat menettelyt. Minua ei niinkään huolestuta nämä keskustason tilastokeskukset, koska nehän ovat ikään kuin julkisia, niihin liittyy hallinnon valvontaa. Aina tilanne ei ole yhtä avoin keskuspankkien kanssa. Siksi halusin nämä kaksi elintä ottaa samalle viivalle niin, että saataisiin vähän lisää läpinäkyvyyttä ja tiedettäisiin millaisia hallinnointijärjestelmiä käytetään Ja samaa voitaisiin käyttää muihinkin. Voitaisiin soveltaa jotenkin kevyempää järjestelmää, koska näihin sovelletaan toisenlaista hallintoa tai ehkä koko homma on jo automaattinen. Sitten käytännössäännöistä. Minusta tämä on hirveän vaikea asia. Pyrin samaan kuin monet muutkin. On tärkeää, että ne ovat, että ne ovat käytännössä toteutettavissa. Ja on muistettava, millaisia erilaisia ver- vertailuarvoja on. On sellaisia, joissa on aika vähän tietolähteitä. Ja silloin on mielestäni tärkeää, että tiedetään ne enemmän, mitä tapahtuu, kuin silloin, kun tietolähteitä on tuhansia. Ja silloin vain kerätään tietoja. On oikeastaan paljon vaikeampi manipuloida tätä öljyalalla. Ihmiset ovat sitä yrittäneet epäonnistuneet, koska tietolähteitä on niin paljon – mutta tätä tehdään vapaaehtoisesti. Ja jos, jos edellytetään jotakin allekirjoituksia, niin sitten, niin sitten ei enää halutakaan toimia tietolähteenä ja nämä tahot perääntyvät, joten meidän on tämä saatava menemään nyt oikein, toimittava varovaisesti. Hallinnoissa, hallintojen olisi tietettävä, keitä ovat tietolähteet niin, että kyseessä olisi kunnolliset, rehelliset eh, tahot, eh, eikä Downstreetin pelurit, jotka haluavat vaikuttaa öljyhintoihin. on ehkä ääriesimerkki, mutta vertailuarvojen hallinnoijilla on vastuu tietää, ketä niiden tietolähteet ovat, kunhan se on suhteellista ajatellen vertailuarvojen rakennetta. Sitten kun menettely on valmis, pörsseissä aika suoraviivasti käytetään vain transaktiopäiviä ja tämä on aivan automaattista. Eikä siihen tarvitse sen kummemmin puuttua, kun on selkeä valvontametodologia. Sitten hyödykkeistä. Minusta tämä on vaikea juttu. Ja tässä tarvitsemme face ingiä. Mitään tällaista saman indeksiä ei varmaankaan tarvitse säännellä, mutta meillä pitäisi olla mahdollisuus kaikki huolta aiheuttavat asiat ottaa mukaan. Ja voisimme käyttää tätä facing inia niin, että IOSKO ja muut voivat sitten puuttua tilanteeseen hyödykkeiden tilanta osalta. Minusta luettelo ei ole, liite ei ole nyt oikea. Siinä mennään pidemmällä kuin IOSKossa ja siellä on mukana liitteessä kolme, jotka kuuluisivat ykköseen ja toisinpäin. Vähän muutin niitä jo tähän suuntaan, mutta toivon, että ne, jotka työstävät tätä, niin tekisivät vielä lisää korjauksia tähän, toisivat lisää ajatuksia. tuossa, tuolla osastolla tein itse työtä vähän pikaisesti sitten tästä sääntelydatasta. En tiedä, pitäisikö se jakaa erityyppisiin datoihin. Sitten artikla 11 ilmiantaminen. Se on myös yhdessä liitteessä muistaakseni. Ja säännössä tiedän, että näiden sääntelyjen vahvistamisessa on ongelmia. Jos joku haluaa kollegoista tähän puuttua, niin no, se sopii sitten kollegiot, tämä on aika kompleksi juttu. Yritin tehdä tästä vähän yksinkertaisempaa, koska pelkään, että, että volyymit paisuvat tarpeettomasti. Ja se saattaa olla ongelma. Täällä on paljon asioita otettu esille Esman roolista ja siitä, missä Esmalle voitaisiin antaa vahvempi rooli. Olen tätä pyrkinyt pohtimaan ja meidän on oltava varovaisia, koska Esma on aika pieni ja helposti rasitamme sitä liikaa. UK on rahoitusalan käytännössääntö tai käytännön komitea, joo joka on aika kauhussa siitä, kuinka, minkälaisia volyymeja niiden on säänneltävä, jos kaiken tämän toteutamme. Ja jos tämä pätee laa, suuriin sääntelijöihin, niin kyllä meidän on tässä todella varovaisesti edettävä. Tässä on pieni ongelma liittyen ESMAan ja sääntelystandardeihin ja siihen, kuinka sääntelyviranomaiset, jossa, jossa työvoima on, niin miten ne toimivat – Kyllähän voi olla erityistapauksia, joissa on tärke, meillä on tärkeitä rajat ylittäviä varjo, vertailuarvoja siinä mielessä, mistä nämä tiedot kerätään, mutta voimme havaita, että tämäkin on aikamoinen taakka Esmalle. Tämä on vähän sama, enemmän samantapainen kuin SSM. Siinä EKPllä on kaiken kattava vastuus, mutta joissakin asioissa valtuudet on delegoitu takaisin jäsenvaltioille. Tämä on tällainen vähän laajempi delegoitu, delegoimispaketti, mutta kyllä Esmalla on mahdollisuus toimia ja tämä saattaisi olla tapa toimia. Minulla on tällä sellainenkin säännös, että mikäli valtuu toimiva vastuuviranomainen, niin epäonnistuneen, niin, niin Esmakin voi toimia. Toivoisin, että kollegat tähän puuttuvat ja ehkä voimme työstää sitten kompromisseja ja miettiä, kuinka tämä hoidetaan. Tämä on todella laaja alue. Jos viemme kaikki asiat tuonne Esman kerrokseen, niin joudumme kyllä pulmiin. Sitten on muitakin aihealueita. Hyödykekysymys on kiinnostava. Joskus hinnoista yhtäkkiä tuleekin vertailuarvoja, kuinka ne käsitellään. Olen oikein tietoinen tästä, ne jotka ovat työstäneet tätä puolta, niin olen oikein kiitollinen teille. Mainitsitte myös vähenevät tietolähteet. Ja on totta, että jos niitä rasitetaan mahdollisuuksilla, niin, niin ne katoavat, aivan niin kuin Euriborin kohdalla kävi. Ja niin se merkitsee se, että meillä ei ole sitä jatkuvuutta, jota tarvitsemme. Olen myös pohtinut, pitäisikö jotakin tehdä näissä määritelmissä koskien sitä, kuka, ketä, ketä valvotaan, pitäisikö olla erikoiskategoria rikostehtäviä. Tämä on vähän monimutkainen juttu, mutta meillä on kollegoita teollisuusvaliokunnassa, jotka varmaankin voivat auttaa minua tekemällä joitakin tarkistuksia. Werner mainitsi myyntipäivän, olen kattanut sen kyllä. Meidän on huomioittava kaupalliset intressit. Joten kyllä tämä tekijä teollisuuksia koskeva asia joskus laajennetaan sinnekin, missä, minne se ei kuulu, mutta katso tätä kyllä tarkkaan, koska kyllä täällä on aivan oikeita huolenaiheita. aiheita. En ole pyytänyt komissiota puuttumaan, koska olemme itse asiassa vähän, vähän myöhässä, mutta jos he aivan epätoivoisesti haluavat käyttää puheenvuoron, niin lyhyesti anna puheenvuoron, mutta jos komissiolla on ajatuksia koskien sitä, kuinka voisimme puuttua niihin ongelmiin, joita kollegat ja minä olemme maininneet, niin suurella kiinnostuksella niihin paneudemme. Mitä enemmän tietoa saamme, sen parempi. Minun varmaankin sunnuntaina pitäisi rahoissa käydä läpi tämä asia ja miettiä, että kuinka saan enemmän omia tarkistuksia vielä mukaan. Niin, että toimittakaapa minulle toimet, tiedot nopeasti, koska voi olla, että sen jälkeen en enää ehdi. Tarkistusten jättämisen määrä aika on kello 5. 16. joulukuuta. Keskustelemista 20. tammikuuta ja pyrimme äänestämään 30. tammikuuta. Toisin sanoen, mikäli neuvosto haluaa katsoa, mitä olemme tehneet, niin se on ihan hyvä ja voimme nopeasti saada tämän valmiiksi. Se on mahdollista. Muussa tapauksessa säännistämme täysistunnossa ja sittenhän tämä on valmiina odottamassa seuraavaa parlamenttia. Mutta ottaen huomioon, että olemme matkalla konsensusratkaisua, niin pyydän, että, että se huomioitaisiin ja jäsenvaltiotkin voisivat tätä puhua. No niin, sitten ja esityslistan kohta kahdeksan. Yhteinen ALV-järjestelmä ja Ivo Strecikin mietintö. Ivo, voisitte ehkä muutaman minuutin odottaa, jos ihmiset ovat lähtemässä pois, niin voisitteko poistua nopeasti ja hiljaa, niin ettei esittelen tarvitse huutaa. No okay. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind and nice. Oikein ystävällistä, että lähdette hiljaa. Oh, Ivo, uh, as soon as you, you're ready and you feel it's... Ivo, kun olet valmis ja kun sinusta on tarpeeksi rauhallista, niin voit aloittaa. Ah, takže tedy dobré dopoledne. Päivää. Předsedkyně. Kiitoksen puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Nyt haluaisin teille sanoa seuraavaa. Jos katsomme ympärimmelle, täällä ei enää ole paljonkaan ihmisiä tarkastelemassa tätä kysymystä. Tämä ei ole hyvä merkki. Anteeksi, tämä on hyvä merkki, koska tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisesti mitään ristiriitaisuuksia ei ole ja meillä on eri poliittisten ryhmien edustajien tuki takanamme täällä parlamentissa. Arvonlisävero on melko hiljattain luotu vero verotuksen historiassa, ja tämä on vero, joka on lähellä valtiovarainministereiden sydäntä. Mutta mutta kaikki muut tahot eivät niin ihastuneita siihen ole. Hallinnoijat suhtautuvat siihen epäilevämmin, sillä arvonlisäverohan tuo tiettyjä tuloja, se on totta, mutta se mahdollistaa myöskin petokset. Ja huono puoli arvonlisäverossa on sen monimutkaisuus ja on hyvin helppoa kiertää verovelvollisuuksia ottaen huomioon, kuinka monimutkainen arvonlisäverotus on. Olen saanut komissiolta kattavia tietoja. Komission teksti on selkeä eikä aiheuta ristiriitaisuuksia ja erityisesti se menee oikeaan suuntaan. Mielestäni tämä aloite on erittäin käytännönläheinen ja se on yksi niistä aloitteista, jotka voisivat auttaa erittäin paljon rajat ylittävässä kaupassa. Mutta välillä on hiukan hankalaa rajat ylittävästi tehdä arvonlisäveroilmoitukset. Mitä ilmoituksiin tulee, meillä on tiettyjä perusperiaatteita, joita tulisi korostaa. Meillä tulisi olla yksinkertaistamista, jota voitaisiin saada aikaan vakioidun ALV-ilmoituksen kautta. Ja Euroopan talousalueella tämä on yksi perusehtoja toiminnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajien olisi helpompi tarjota palvelujaan toisessa jäsenmaassa, ja tämä tekisi myöskin veroviranomaisille mahdolliseksi periä ALV-veron helpommin. Tässä kyseessä on menettely, joka tulee helpottamaan kaikkien yrittäjien elämää, sillä jos tunnette hiukan rajat ylittävää kauppaa, tiedätte, että välillä on hiukan vaikeaa toimia. Myöskin ulkomailla on veroesteitä. Tässä on myöskin valtiovarainministereille hyvä uutinen. Komissio on sitä mieltä, että jos tämä vakioitu ALV-ilmoitus otetaan käyttöön, tämä merkitsisi mahdollisesti 15 miljardin säästöjä käsittelykuluissa verotuksessa. Huomio tulisi mielestäni kiinnittää näihin kuluihin. Sisällön suhteen minun täytyy sanoa, että meillä on minimivelvollisuus taso 5 täytettävää saraketta. Eli tässä kyseessä ovat ne minimitiedot, jotka tulee pakollisesti ilmoittaa ja merkitä ilmoitukseen. Tämän lisäksi komissio on kertonut, että Eri jäsenmaissa on erilaisia käytäntöjä ja perinteitä, ja että ehdotus on joustava. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme pyytää enemmän tietoja, jos se on tarpeen. Lisätietot täytyy myöskin pyytää vakioidun ilmoituksen kautta. Tähän liittyy vielä kaksi asiaa, jotka haluaisin mainita. Ilmoituksen tekeminen siis helpottuu ja tässä otetaan huomioon myöskin se, että pienet yritykset voisivat saada enemmän aikaa PK-yrityksille annettaisiin ALV-ilmoituksen tekoon kolme kuukautta aikaa, sillä muutoin tämä aiheuttaisi liikaa kuluja PK-yrityksille. Yhteenvetona tämä ehdotus mielestäni on hyvin käytännönläheinen. Byrokratia olisi vähemmän, tämä tuottaisi hyvin paljon säästöjä, vähemmän hallinnollisia kuluja ja uskoakseni perus asia on se, että verovelvollisuutta ei enää voitaisi kiertää ja ALV veronkierto tapahtuisi vähemmän. Myöskin rajat yrittävässä toiminnassa tämä olisi tärkeää. Äh, kiitän varjoesittelijöitä yhteistyöstä. He varmastikin tulevat tukemaan työtä ja kiitän hyvin paljon komissiota tästä erittäin selkeästä aloitteesta. Kiitos. Thank you very much. Um, uh... Kiitoksia. Okay. Um, Kiitos äh, puheenjohtaja. Sarjassa ja pyysi minua kertomaan hänen näkemyksensä. Hän on varjoesittelijä hän on sitä mieltä, että komission esitys on ihan hyvä ja se tulee oikeaan aikaan ja er-, esittelijän ehdotus on ihan hyväksyttävä, paitsi että tämä karusellipetos viittaus ehkä tarvitsee jonkin verran selitystä, millä tavalla tämä direktiivi vaikuttaa siihen. Ja hänellä on vain muutama kommentti tähän, muuten tämä on hyvä. Kaikki kaikki standardi ALV-ilmoitukset, niissä pitäisi olla viisi yleistä, yhteistä laatikkoa. Ja sen lisäksi jäsenvaltiot voivat vaatia kahdeksan muuta ylimääräistä ilmoituslaatikkoa tai tietoa liittyen myynnistä ja vähennettävästä ALV-verosta ja sen lisäksi vielä 13 muuta tällaista tietokohtaa. Eli sen myötä nämä ilmoitukset eivät ole täysin johdonmukaisia jäsenvaltioissa, vaan ainoastaan nämä viisi pakollista lomakkeen kohtaa. Eli jäsenvaltiot miettivät itse, minkälaisia vaatimuksia niillä on. Ja kollega Essayahin mukaan pitäisi vähentää edellen näitä vaatimus, vaadittuja kohtia tässä komission ehdotuksessa jäsenvaltioiden ALV-säännöt eroavat toisistaan merkittävästi ja sen vuoksi oli oikeutettua, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa selkeät ja lyhyet ohjeet siitä, mitä merkitään mihinkäkin lomakkeen kohtaan. Näiden Nämä ohjeet pitäisi julkaista ainakin englanniksi, mutta ihanteellisessa tilanteessa kaikilla Euroopan kielillä. Toivon mukaan tämä ongelma saadaan ratkaistua, kun komission ALV-webiportaali saadaan vietyä päätökseen, mutta ikävä kyllä tämä ei näytä olevan lähitulevaisuudessa. Ja mitä tulee tähän ehdotukseen, niin yrityksillä olisi oikeus tehdä ALV-ilmoitus sähköisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Eli pitäisi olla tällainen sähköinen arvonlisäveroilmoitus. Ja siinä sitten pitäisi olla sähköinen allekirjoitus. Tämä on monille yrityksille ihan järkevää, mutta eh, Esa ei ole oikein vakuuttunut siitä, miten PK-yritykset kykenevät tähän, vaikkakin periaatteessa mitä tällainen automaattinen yksinkertainen tietokonejärjestelmä on hyvä ja mitä yksinkertaisempi sitä parempi. Esaja odottaa mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa, joka on todellakin saanut tätä asiaa vietyä eteenpäin. Ja to, todennäköisesti tämä saadaan vietyä sopimukseen ilman sen suurempia ongelmia. Kiitoksia. Muita jäseniä ei ole. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Kyllä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Strecikia tästä erittäin hyvästä mietinnöstä ja siitä, että tuetaan komission ehdotusta. Haluaisin korostaa sitä, että kyseessä on hyvin tärkeä ehdotus, koska olemme laskeneet, että siitä voidaan voittaa jopa 15 miljardia euroa hallinnollisena kustannuksena yrityksille, erityisesti pienimmille yrityksille. Tästä tulee suurta hyötyä. Kyseessä on ehdotus, joka, jonka olisi helpotettava rajat ylittävää kauppaa ja sen myötä voitaisiin myös pienentää kuilua, joka on teoreettisten ja todellisten ALV-tulojen välillä. Tähän ei liity ainoastaan petokset, vaan myös virheet. Tämä kuilu on nyt arvioitu riippumattomana riippumassa tutkimuksessa puhutaan 193 miljardista eurosta, eli aikamoinen summa on kyseessä. Tässä kaikki, kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Ivo, haluatko vielä? I'll just, uh, uh, just, uh... Vain ihan pari sanasta. Odotan mielenkiinnolla varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä. Ja tässä, kuten Gei mainitsi, mielestäni tämä asia on jotakin, mikä on helppo ratkaista. Tämä ei ole suuri perustavanlaatuinen hankaluus. Tämä on todella totta. Kiitoksia. Okay, uh, thank you very much. Hyvä, kiitoksia. siirtämisen määrä aika on kello 5.16. joulukuuta. Keskustelemme 22. tammikuuta ja äänestämme 30. tammikuuta ja toinen helmikuuta sitten täysistunto. Tämä annan aikataulun. Olemme vähän edellä aikataulusta tällä kertaa. Seuraavana kohtan esityslistassa on taloudellinen vuoropuhelu Edward Shikluunan kanssa keskeytämme kokouksen kello 11.30 asti ja toivomme, että te ja muutkin palaavat siihen mennessä. Kiitoksia.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 Okay. Um, if we, if we... No niin, hiljaisuutta. Um, we're, we're also happy to see our, our, our former vice president edward if you want. onpa oikein mukavaa että varapuhe, entinen, entinen varapuheenjohtajamme edward on täällä voisitko tulla tänne meidän luoksemme. right I, I, I, we are obviously very delighted. Meistä on tietenkin oikein mukavaa, että Edward on palannut valiokuntaan. Ja hän istuukin melkein siinä, missä hän istui aikaisemmin, kun hän oli tämän valiokunnan varapuheenjohtaja. Haluaisin todella kiittää häntä hänen silloin tekemästään työstä, erityisesti koskien tilastoja. Se on nyt mennyt eteenpäin ja minä olen saanut siihen tukea muilta. Tervetuloa valiokuntaan. Varmaankin nyt kun meillä on ensimmäinen päivä ja monien on pitänyt matkustaa takaisin, niin voin statements and then we'll... Niin kun on torstai, niin monet ovat varmaan jo palanneet. Answers in the five minutes. Entä varmaankin voimme tässä nyt vähän rennommin, rennommin keskustella ja ja puhua ja ottaa muutamia kysymyksiä ja sitten voitte vielä lopussa puhua. Meillä on varmasti enemmän aikaa kuin yleensä. Mukava, että olet, olet täällä. It's also a great pleasure for me um, to, to be back in... Kiitos Sharon, on oikein mukava olla takaisin täällä Ekon valiokunnassa, jossa olin noin neljä vuotta. Nyt olin sellaisessa asemassa, jossa minun on laitettava täytäntöön se, mistä olemme tässä valiokunnassa saarnanneet. Siitähän on kysymys. Hei, hei Liisa. Um, and, um, which is uh, good fiscal governance. Uh... Niin siis hyvä hall- talouden hallinta, rahoituksen va- vakaus, kasvu, ystävälliset toimet ja ongelmia, joka koskee leikkauksia ja kasvua. Meidän on siis nyt pyrittävä panemaan täytäntöön, mitä täällä olemme viikkoja keskustelleet, Tupac ja muut. Nyt on todella täytäntöön pantava kaikki nämä säännökset, tämä on aika kiinnostavaa, ja olen oikein iloinen siitä, että voin jakaa tämän keskustelun kanssa ohjausjakso, liiallisen alijäämämenettely ja niin Edelleen oma maani on näitä kaikkia vähän kosketellut. viimeisen yhdeksän kuukauden aikana olemme myös tehneet ennätyksen, koska tiedä, tunnen aika vähän valtiovarainministereitä, joiden on pitänyt esitellä ja hyväksyä kaksi budjettia yhdessä vuodessa. Tämä johtui siitä, että ensimmäinen budjetti sitä ei hyväksytty maaliskuussa tuona vuonna, joten meidän piti hyväksyä budjetti hyvin nopeasti, mutta samanaikaisesti korjata sitä ja tuoda se lähemmäs maankamaraa siinä mielessä, että siinä olisi realistinen lähestymistapa kasvu osalta, kasvun osalta ja, ja että myös alijäämä kohti olisi realistinen lähestymistapa ja nämä kohdat tarkistettiin ja sitten saimme uutisia, joista emme ollenkaan pitäneet, nimittäin, että jälleen kerran Malta joutui liiallisen alijäämän menettelyyn. Muutama kuukausi tämän jälkeen innoitettiin, että Malta oli päässyt ulos tästä, joten se oli aika vaikuttava komissilta. Tarina kuitenkin sujuu niin, että vaalikampanjat ja poliittiset epävarmuustekijät, erityisesti silloin kun hallitus on heikko, meillä oli aikaisempi hallitus sellainen, joka aiheutti sen, että kulutus laski, tulot laskivat, menot pysyvät ennallaan ja, ja tämä johti siihen, että GDP-kasvun, äh, siis BKTn kasvun piti olla 2,4, vai vajeen piti olla 2,4, siitä tulikin 3,3. Saman aikaan tilanne kehittyy, vertaisin tilannetta vähän eh, niin kuin purjeveneeseen, jossa tuuli hiljalleen puhaltelee ja pyrin hyödyntämään tuota hetkeä sitten, kun tapasin Olle Reenin ja, ja oli se mahdollisuus, että budjettiin tehtäisiin leikkauksia. Olimme sanoneet, että teemme näin, ryhdymme toimiin. Halusimme saada tämän vuoden aikana laskun alle 3 prosentin. Tämä ei ollut uskottava komissio, koska niiden, niiden ennusteiden mukaan tämän, tänä vuonna prosentti olisi ollut 3,4, ensi vuonna 3,5, mutta me olimme laskeneet oikein ja olimme varmaan siitä, että alijäämä jäisi alle kolmen prosentin, mutta toimin oli kuitenkin ryhdyttävä, mutta toimimme omalla tavallamme. Sen sijaan, että leikkaisimme sosiaalisia palveluja tai poliittisesti arkaluontoisia äh, asioita, jotka suututtaisivat jotakin ryhmiä, niin ja äh, asiaisivat aikaan epäluottamusta. Niin toimimme toisin, että esimerkiksi, että kun BKT alkaa laskea, on mahdotonta saavuttaa tasapainoa julkisessa taloudessa. Ja me onnistuimme vakuuttamaan Olle Reenin ja ryhtyimme toimiin 20 miljoonaa leikkauksia. Saimme todella leikkauksia säästöjä sieltä, missä oli ylioptimistisia vaatimuksia. Annamme yksityiskohtaisen kertomuksen komissiolle ja ensimmäinen lokakuuta, kun meidän piti esitellä Euroopan kumppanuusohjelma ja toimintaa koskeva kertomus, siis kaksi kertomusta ensimmäinen lokakuuta piti esitellä ja siinä yksityiskohtaisesti kerroimme, missä linkaukset oli tehty ja miksi uskoimme, että tänä vuonna pääsisimme kolmen prosentin alle. Koherra, herra Goseskin täällä on, hei vaan. Komissio reagoi omilla pohdinnoillaan tähän kertomukseen koskien toimintaa ja totesi, että me ryhdymme tehokkaisiin toimiin ja näin ollen tänä vuonna ei ryhdyttäisi mihinkään toimiin. Maltaa vastaan, joten ainakin tämä, tämä vuosi on reilassa. Sitten ensi vuoden talousarvio luonnos esiteltiin lokakuun puolessa välissä niin kuin kaikilta muiltakin jäsenvaltiolta ja yksityiskohtaisesti totesimme, että meidän rakenteelle se, että ponnistukset vastaavat komission vaatimuksia, Tyypäkin vaan vaatimuksia, 2,6 prosenttia. Ja mennään kolme, kolmesta prosentista 2,1 prosenttiin ensi vuonna. Hallitus, hallituksen pyrkimyksistä haluaisin kertoa erityisesti siitä, kuinka uusi hallitus aikoi perehtyä maakohtaisiin suosituksiin toimia niiden osalta Joskus niistä voidaan olla yhtä mieltä, joskus eri mieltä. Meidän tapauksessamme uskoimme, että että kyseessä oli hyvä arvio. Se oli IMFn ja luottoluokituslaitosten suositukset ja siinä pyydettiin maltaa puuttumaan tiettyihin asioihin, joihin pian menen. Ensinnäkin julkis talouden hallinta. Siitä vielä lopussa. Maalle suurimmat tarpeet koskevat kuitenkin energiaa. Malta on saari ja se on täysin öljyriippuvainen, jota taas kiusaa hinnan volatiliteetti. Meillä oli aikaisemmin Meillä on hyvin tehokkaat voimalat käytössä, erittäin, erittäin tehokkaat. Ne äh, for diversification. And the, the government had a... Kutnista tuottivat vain 30 prosenttia siitä, mitä pitivät, eikä ollut mitään suunnitelmia, puhuttiin kaasusta. En muusta Sisiliaan ei ole yhteyttä, vaikka 5-6 vuoden aikavälillä näin on tarkoitus tapahtua, mutta Toistaiseksi voimme diversifioida, diversifioida energiaa lähteitä kaasuun ja saada säästöjä 35 prosentin edestä 25 prosenttia siirretään kuluttajille teollisuudelle säästöstä. Sitten tulee myös yhteenliittäntä mm, laitteistoja Sisilian ja Maltan välillä. Ja näin meillä on sitten öljy, putkia ja, ja kaasu. Tämä parantaa tilannetta ja tekee Maltasta kilpailukykyisemmän ja vastaa tähän maakohtaisen suosituksen kaksi, joka oli tärkeä. Tähän liittyy myös energiatuotantoon väline. Se oli, se oli oikeastaan konkurssissa, se ei voinut maksaa takaisin kehityspankin lainoja ja siitä piti tehdä Roskopankki, se olisi mennyt konkurssiin ja vienyt saaren mukanaan. Löysimme kuitenkin strategisen kumppanin. Kiinalaiset halusivat toimia strategisena kumppanina ja ryhtyä vähemmistöosakkeen omistajaksi. Due diligence-menettelyt on edelleen menossa ja pian tiedämme millaisen osuuden kiinalaiset ottavat. Mutta hallitukselle ja varasuunnitelmien osalta on muistettava, että Maltalla oli 50 prosentin tällaiset vastuusitoumukset ja taking a share in it, it would also remove half the contingent liability for the country, which is a uh, quite uh, significant. Uh, Tämä on hyvin merkittävä ero. Uh, tämä tunnustettiin, komissio tunnusti sen uh, uudistusohjelma raportissaan. Toinen asia oli talouden potentiaalin kasvattaminen. Maltan potentiaali putosi ja putosi ja putosi ja meni 4 prosentista 1,5 prosenttiin 2000-luvun alussa. Ja syynä tälle on se, että potentiaalienhan vaikuttavat työvoimatuottavuus ja investointi, ja nämä ovat ne seikat. Olisi selkeää, että Maltalla – työllisyysaste oli toiseksi matalin Euroopan unionissa ja oli selvä, että tämä oli ongelma. Erityisesti naisten työllisyysaste oli äärimmäisen matala. Ongelmia oli olemassa, kaikki halusivat niihin tarttua. Ja tässä raportissa meillä oli valtava määrä toimia, joiden tarkoitus oli kasvattaa naisten työllisyyden astetta ja nuorten. Me me loimme keskuksia, jotka loivat kuluja, mutta niiden vaikutus oli erittäin tärkeä. Meillä oli myöskin ähm, päivähoitokeskuksia ja iltapäivähoitomahdollisuuksia niille, jotka halusivat tehdä lyhyttä työpäivää. Pyrimme myös auttamaan äitejä, jotka halusivat takaisin työelämään poistamalla esteitä. Hallitus myöskin pidensi äitiyslomaa kahdella viikolla. Aikaisempi hallitus oli saanut oppositiolta suurta tukea tuolloin. Ja toimimalla näin tarkoitus oli tarttua tilanteeseen. Meillä oli hyvin alhainen naisten työllisyysaste ja myöskin hyvin lyhyt äitiysloma. Ja äh, tämä tehtiin siis yhdessä Euroopan keskuspankin toimien kanssa. Meillä oli veroluokkia yli 40-vuotiaille naisille ja niin edespäin, mutta mikä vielä tärkeämpää ensimmäisen kerran Maltalla, me aloitimme työ kannattavaksi ohjelman, pyrimme tarttumaan ongelmaan, jossa ihminen mennessään töihin ja saadessaan minimipalkkaa ei hyödy työstä, sillä menettää tuet. Ihmiset eivät ole laiskoja, he ovat vain rationaalisia. Nyt meillä on kolmen vuoden siirtymäaika ihmisille, jotka löytävät työtä. He yhä saavat tukia ja ne asteittain poistuvat kolmen vuoden kauden aikana. Me myöskin siirrämme verotusta tuloveron suunnasta. Kulutuksen veroon me olemme kolmen vuoden siirtymäajan kautta siirtyneet 35 prosentin verotuksesta 25 prosenttiin kolmen vuoden aikana keski tuloluokassa ja asteittain nostaneet erilaisen kulutuksen verotusta tänä vuonna. Tämä tulee helpottamaan taakkaa, joka on työnteolla ja toivottavasti tämä tulee myöskin tukemaan talouskasvua. Sitten työllisyyden laatuun liittyen Malta on jälleen kerran häntä päässä. Meillä on kaikkein eniten aikaisin koulusta putoavia henkilöitä. Meillä on erittäin hienoja äm, ammattioppilaitoksia ja yliopistoja, mutta toisen asteen koulutuksessa ihmiset eivät jatka opiskelua valmistumiseen asti ja näin heistä tulee lähestulkoon hyödyttömiä työmarkkinoille. Meillä on tässä siis tarpeen tehdä toimia. Jälleen kerran meillä oli nuorisotukuun yhteydessä strategia, joka toivottavasti tulee auttamaan. Toivottavasti Euroopan unionin tuella pystymme vastaamaan niiden ihmisten tarpeisiin, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä. Meillä on erilaisia suunnitelmia. Seuraava uudistus, uudistus sitten koskettaa investointien houkuttelua. Me tarvitsemme oikeuslaitoksen uudistusta Maltalla. Oikeuslaitos on kaikkein hitain tapausten käsittelyssä ja olen juuri saanut oikeuslaitoksen uudistuksen uudistusta käsittelevän raportin. Meillä on tämän rinnalla ollut käynnissä myöskin terveydenhuollon uudistusohjelma. Tarkastelemme eh, siis asioita, jotka saattavat jarruttaa ottaa investointeja Maltalle. Sitten eläkkeiden suhteen meillä on ollut hiukan erimielisyyksiä. Muutama vuosi sitten me äh, teimme eläkeuudistuksen, joka nosti eläkeikää 65 vuoteen. Komissio on ehdottanut äh, nostoja entuudestaan. Tämä on kuitenkin sanotaankaan vastarintaa. Ja ensi vuonna olen esittelemässä kolmen pilarin eläkkeet Maltalla. tämä ei aikaisemmin ollut lainkaan olemassa, joten lainsäädäntöä ollaan vasta valmistelemassa. Nämä olivat ne uudistukset, joita olemme toteuttamassa yhteenvetona. Vastaan kohta kysymyksiin. Yhteenvetona tähän liiallisten alijäämien menettelyyn voisin sanoa, että meillä on ollut erimielisyyksiä komission kanssa. Kun aikaisemmin vierailin täällä, olimme kriittinen sen suhteen, että eräät olivat kasvun tai tulojen suhteen liian optimistisia. Ne olivat korkeampia arvioita kuin komission varovaiset arviot. Tällä kertaa tilanne on päinvastainen. Komissio ennustelee suurta talouskasvua suurempaa kuin meidän ministeriömme. Tämä ei ole suuri ongelma emme ainakaan ole suurempia tuloja ennustelemassa ja nyt kuluja olemme leikanneet tämän vuoksi. Olemme kuitenkin olleet erimielisiä verotuksen ehdotusten kohteen. He ovat komission 3,5 prosentin alijäämää ennustellut ja nyt marraskuussa me tiedämme, mikä tilanne on ja tiedämme, että olemme oikealla tolalla. Meidän pitää nyt antaa tämän vuoden kulun loppuun, niin ongelma ratkeaa itsestään ja kevään ennusteissa todennäköisesti tätä toivottavasti korjataan lähemmäksi sitä tasoa, joka meillä tulisi olla. Toivottavasti tässä tulivat kaikki tärkeät asiat. Voi vastata kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitoksia. Um, Kiitos Edward. On äh, erittäin äh, ihastuttava kuulla, miten olette menestyksekkäästi pyrkinyt toteuttamaan sitä, mitä me täällä olemme puhuneet. On kuitenkin hieman huolestuttavaa kuulla, että sinun piti löytää kumppani Kiinasta. Kun ongelmana oli laina saksalaiselle pankille. Olisi ollut parempi tavallaan pitää se omassa perheessä. No, mutta löysit ratkaisun ja se on hyvä. Meillä ei tässä nyt ole mitään äh, listaa, puhelistaa, joten tehdään se catch the eye-menettelyllä. Eli ensin kuitenkin koordinaattorit. Jean-Paul, haluatko sinä puhua? Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei minulla ole kysymystä. Halusin vain tervehtiä entistä kollegaamme, josta on tullut ministeri, ja haluaisin kiittää tästä oikein selkeästä esityksestä, jossa hän ei tehnyt mitään myönnytyksiä, vaan kertoi selkeän, selkeästi Maltan ongelmista. Rohkaisemme teitä jatkamaan tätä suunniteltua politiikkaa ja toivomme, että hän onnistuu. Kiitoksia. Thank you. Elisa. Kiitos. Elisa. Well, yes, it's a pleasure to... On äh, ilo todellakin nähdä sinut täällä sinun uudessa tehtävästäsi, tehtävässäsi. Ja oli hienoa kuunnella analyysiäsi ja sitä, miten käytännössä olet toteuttanut sitä, mitä täällä äh, on puhuttu. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esittely. Haluaisin palata siihen, mitä sinä sanoit, ja sitten puheenjohtajan kommenttiin. Totta. Meillä on Portugalissa samankaltainen strategia, koska emme saaneet pitää Portugalin valtion energiaosakkeita ja nyt meillä on sitten myös Kiina mukana jakelussa. Joten me voimme tässä vertailla kokemuksemme ja katsoa, miten homma toimii. Mutta kaikkea hyvää teille. Sitten mainitsitte asioita, joissa olette samaa mieltä ja joissa ette ole samaa mieltä komission kanssa. Ja Minkälaisia suosituksia te haluaisitte tehdä meidän suuntaamme tässä vuoropuhelussa jäsenvaltioiden ja komission kesken, varsinkin mitä tulee omistajuuteen ja toimenpiteiden laadusta. Sitten viittasitte pankkeihin. Me teemme nyt kovasti töitä Tupakin ja Sixpackin jälkeen. Meillä on, olemme hyväksyneet paljon kaiken näköisiä asioita, valvontamekanismia, meillä yhteistä rahastoa, kaiken jonkinlaista euroalueen yhteistä välinettä. Onko teillä mitään suosituksia tähän? Olisi mielenkiintoista kuulla teitä. Yeah, well, I think both uh, and Elisa Kiitoksia sekä Gosesille että Elisalle näistä ystävällisistä sanoista. Kyllä, aivan varmasti talouden ohjausjakson suhteen meillä on paljon sanottavaa. Mielestäni tämä on hyvä prosessi tai menettely, jonka kautta aloitetaan kasvuselvityksestä siirrytään kansallisiin suositusohjelmiin, joita nyt valmistelemme, ja myöskin talousarvioluonnoksiin. Meillä on jonkin verran ongelmia talousarvioluonnosten suhteen. En tiedä, minkälainen tilanne muissa maissa on, mutta minä selitin asiaa neuvostossa. Tyypillisesti talousarviot ovat salaisia verotulojen suhteen, sillä muuten keinottelua voisi tapahtua. La- Maltalla me olemme päivittäneet talousarvio luonnosta ja kertoneet, että tulemme tietyistä veroista saamaan lisää valmisteverosta saamaan lisätuloja ja välittömästi tämä aiheutti seurauksia ja koinottelua. Ja kyseessä oli todella vain se, että me tiedotimme asiasta. Läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, mutta tässä tapauksessa seuraus ei ollut meille suotuisa. Muuten kaikki mallit, joita on noudattu, ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Me olemme vielä oppivaiheessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion varainministerit yhdessä koordinoivat talousarvioita ja me kaikki pyrimme tässä tunnistamaan riskejä ja niin edespäin. Olemme kaikki nyt oppimassa. Luonnollisesti minulla on nyt samanlainen tunne kuin aivan aluksi. Antakaa meidän toimia sanelematta tarkalleen asioita, että Ranska tai Italia tekee juuri näin ja näin, näin koska komissio on niin käskenyt. On hyvin tärkeää, että voidaan toimia omalla tavalla niin kauan kuin toimitaan, niin kauan kuin tuloksia tulee. Tässä meillä on paljon oppimista ja myöskin tämä talousarvioiden synkronointikysymys ei vielä ole valmis. Irlanti on julkaissut talousarvion, siirtänyt sen parlamentille, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Mitään näistä ei ole vielä hyväksytty. Meillä on tiettyjä rajoituksia. Meidän täytyy edellisenä päivänä hyväksyä tämä. Vaikka me keskustelimme asiasta komission kanssa ja ryhdymme toimiin, oli ymmärrys siitä, kuinka toimia 15. 12. päivä lokakuuta ja budjetin hyväksymisen päivän välissä me eh, ryhdymme toimiin ja aivan selkeästi eh, teimme tiedonannon siitä, että Malta on nyt toimimassa ei liiallisten alijäämien, mutta vuoden 2014 talousarvion suhteen. Sitten pankkiunionin kysymys, tämä on vaikeampaa. Tämä on vaikeampaa kaikille, sillä kyseessä on tuleva omasta puolestamme olisimme toivoneet enemmän joustavuutta, mutta auttaako joustavuus pieniä maita vai suuria maita? Pääsevätkö ne näin pinteestä? Tämä on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Meillä on vakaa pankkijärjestelmä, jonka haluamme säilyttää. Haluan todeta tämän, sillä kun puhutaan siitä, että pääoma vaatimusten suhteen meillä on oikeat suhteet niin no, kukaan hän ei ole pyytänyt maanjärjestystä tulemaan, mutta se tapahtui. Meillä oli finanssikriisi ja yksi yhdestä tai toisesta syystä Maltan pankin tämän mullistuksen kestivät ja kriisi ei koskenut meitä ja me emme tarvinneet pelastusohjelmaa. Tämä on kaikkein paras mahdollinen tilanne. Luonnollisesti kukaan ei toivo, että tällaista enää koskaan elinaikanamme tapahtuu. Mutta meillä on indikaattoreita, me olemme niitä tarkkailleet, me olemme tehneet laskelmia ja havainneet, että pankkimme täyttävät ne vaatimukset, joista olemme sopineet niiden kanssa. Luonnollisesti tämä turvaverkko kysymys on mukana. Me olemme euroryhmän kesken kokoontuneet. Tämä on pieni perhe, joka kokoontuu ja tämän jälkeen meillä on seuraavana päivänä suuremman joukon kesken kokous. Emme kuitenkaan tienneet, mitä aikaisempana päivänä oli sovittu turvaverkkojen suhteen. Tulevia vaatimuksia ei tuolloin tunnettu ja tämä aiheutti kitkaa. Minun täytyy sanoa, se aiheutti hankaluuksia, ettei meillä ollut yhtä ryhmää yhdessä salissa yhdessä sopimassa asiasta, mutta me uskomme kyllä pankkiunionin, uskomme, että yksi yhteinen valvonta järjestelmä auttaisi. Ja me tarvitsemme verkostoa ja jonkinlaista keskitettyä valvontaa. Me emme halua viivytellä, tämä on aivan selkeää. Me emme halua olla niitä, jotka viivyttelevät. Uskon, että finanssimarkkinat odottavat tätä meiltä ja ellemme vähintäänkin sovi asiasta, suunnitelmasta, meidän pitäisi sopia ainakin tiekartasta niin, ettemme löydä tekosyitä ja selittelyjä ja tarvitsisi sitten perussopimuksen muutosta. Tällaista me emme halua. Um, en voi vastustaa ja kysyä jatkokysymystä. Sanoit, että tämä liittyy lainsäädäntöön, keskusteluun, josta pitää unionin tasolla päättää. Euroryhmänä tapaatte ja päätätte, mitä te haluatte, mikä olisi paras tapa edetä. Ymmärrän tämän yhtäältä, mutta eikö huoneessa kukaan ajattele, millaista olisi, jos emme olisikaan eurossa ja toimiiko tämä muiden kanssa, jotka ovat ulkopuolella, kun ajatellaan näitä pankkien kriisinratkaisumenettelyitä. Tämähän on aivan avain kysymys, avain asia FSP-periaatteessa, joista pitäisi kansainvälisesti päättää. Ehkä se on jonkinlainen virta hepoolohuoneessa, mutta meidän, me, me olemme aina os, osa tätä, joten voimme tehdä näitä mukavia päätöksiä. Onko näin? We, we don't think. En nyt sanota, että emmekö ajattelisi niin. Me sanoimme vaan, että se on hankaloittaa. Ja olen samaa mieltä kanssa, Sharon, asiaa täytyy puuttua. Ja se on olemassa. Ei tämä ole mikään yhden kerran asia, koska Puola tai Iso-Britannia tai joku muu vastustaa jotain. Mutta muistan eh, edellisen Irlannin puheenjohtajakauden kokouksen, kun meillä oli jotain ongelmia. Se kesti koko yön. En muista mihin aikaan aamulla kolmelta vai koska eh, olimme helpottuneita, mutta kuitenkin Puola ja Iso-Britannia vieläkin vastustivat. Mutta eh, sitten kuitenkin jossain vaiheessa he luovuttivat. Mutta tämä on asia, jonka meidän on kohdattava. Tämä on todellisuutta ja me elämme sitä todellisuutta. Kyllä. Aivan aluksi on hienoa nähdä teitä jälleen kerran, ei vain Twitterissä, vaan täällä todellisessa maailmassa. Meillä oli koordinaattoreiden kesken aika hauskaa mielipiteiden vaihtoa. Tämä on hauskaa, kun sihteeristö sanoi, että ei ole helppoa löytää yhteistä päivämäärää, joka sopii kaikille. Ja sitten minä lähetin teille twiitin ja heti sain vastauksen. Meidän pitäisi vakuuttaa sihteeristö menemään Twitteriin. No, sihteeristön edustaja ei tainnut olla paikalla, mutta odotan vastausta. Tämän lisäksi haluaisin kysyä muutamia erityiskysymyksiä saimme talousarvioon liittyen päivityksen komissiolta, jos tarkastelette tätä kuuluisaa vertailu taulukkoa, joka luotiin, koska parlamentti on vaatinut enemmän vertailutoimenpiteitä. Näemme, että kaikkein huonoin maa, joka vähiten näitä maakohtaisia suosituksia noudattaa Saksa. Malta saa keskitason mainintoja tässä suositusten noudattamisessa paremmin pärjätä siis kuin minun maani, mutta haluaisin kysyä teille eläkejärjestelmistä ja terveydenhuollon järjestelmän uudistuksesta. Tässä sanotaan, että se ei ole vielä ole valmis ja että toimenpanoon liittyy riskejä julkishallinnon puutteiden osalta. Voisitko kommentoida tätä? Ja tämän lisäksi minulla on hyvin yksityiskohtainen kysymys, joka usein tulee mediassakin esiin. Kysymys siitä, että teillähän on selkeästi budjettiongelmia, kuten syksyn ennustekin toteaa. Se sanoo, että rakennetasapaino vuosille 2013 ja 2014 on vaarassa – 6500 eurolla on mahdollista ostaa Maltan kansalaisuus investoivatta tai asuvatta. Eli siis on mahdollista näin toimia. Tätä on hyvin suuresti kritisoitu myöskin Saksassa. Haluaisin selityksen tällaiselle. Mielestäni on erittäin ihmeellistä, että kansalaisuuden voin ostaa olematta edes maassa itse. Minä en vastusta sitä, että annetaan ulkomaalaisille oikeuksia, mutta heillähän tulisi olla todellinen side kyseiseen maahan. Haluaisin hiukan selvennyksiä tässä siitä, sillä talousarvion tervehdyttäminen ei tarkoita minusta sitä, että myydään oikeus kansalaisuuteen. Start from your last. Sven, aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Se on tärkein. Voin vakuuttaa sinulle, että tämä ei liity mitenkään alijäämään tai rahoitukseen. Itse asiassa pysyvä sihteerini on tässä, olemme tästä keskustelleet. Sanoimme, että budjetti pitää olla omavarainen. Loppujen lopuksi laitoimme tänne tämän 15 miljoonaa. Komissiokin sanoi, että se pitäisi saada alas 8 miljoonaan, eli 8 miljoonaa miljoonaa 3,82 miljardin budjettiin Maltalle. Se on iso budjetti. Puhumme 300 000 tulojen siirrosta, siis kahdeksan miljoonaa ei ole suuri juttu. Kyllä me pärjäämme ilmankin sitä, kyllä budjetti pärjää ilman sitä. Eli tämä ei mitenkään ollut linkitetty liittyy komission eh, tai maan, maan rahoitukseen tai alijäämään. Rakenteesta alijäämästä olen eri mieltä. Puhutaan tästä 3,4-3,5 alijäämästä, joka perustuu sille, että saadaan veroja tietystä kulutuksesta. Ja heillä on siellä sitten jonkinlainen kerroin käytössä yksityisten investoijien ohjelma ei liity tähän mitenkään. Tähän liittyy paljon investoinnit kuitenkin, ja on hyvä, että sanon tämä seuraavan julkisesti, nimittäin, että tämä tarina alkoi siitä, että tehtiin ehdotus Maltan kehityspankin perustamisesta. Tietenkin alijäämä on siinä mielessä tärkeää, että että hallituksen kädet on sidottu, kun alijäämä pitää saada pysymään alle kolmen prosentin. Ja me halusimme toisen välineen, jolla voidaan saada pitkäaikaisia investointeja. Meillä on pankkeja paljon ne kaupallisia pankkeja, mutta halusin pitkäaikaisia sijoituksia ja kes- keskuspankki sai IMFltä, e joka työsti tätä ja teki ehdotuksia ja niin edelleen. Tämä on siis aivan toinen juttu. Tämä ei liity mitenkään tähän ip -hän. Sitten oli tämä ajatus siitä, että aivan kuten Portugali, Itävalta, UK ja USA voisi olla sellainen väline, jonka kautta in, Maltalle investoivat tahot voivat, voisivat saada siitä tunnustusta. No, mitä sitten tapahtui? Nämä olivat kaksi erillistä asia. Meillä oli tiimi, jonka piti houkutella investointeja ja saavat kansainvälistä tukea tähän maailmanlaajuisella kokemuksella oma varustettua kokemusta. Ja tämä tiimi meni hyvin nopeasti eteenpäin ja ulottui pidemmälle kuin pankkien ja rahastojen työskentely. Jos minä olisin tällä meppinä ja kuulisin, että ma- Maltana, Maltalla myydään passeja joillakin sadoilla tuhansilla, niin en tietenkään hyväksyisi tätä ja olisin oikeassa, mutta eihän se mennyt näin, vaan se näyttäytyi tällaisena ja se on erittäin harmillista, että näin käy, mutta tilanne on korjattu. Ensinnäkään tästä ei ole mitään julkista laillista asiakirjaa. Pääministeri on opposition johtaja ja on keskustellut tästä. Ehdotettiin myös anonyymiutta vai taikka salaisuutta, jos sellaiseksi haluatte sitä ku kutsua. Siitä jo kieltäytyimme Puhumme nyt alan asiantuntijoiden kanssa. Ja myönnämme kyllä, mitä teimme. Tässä olisi tarvittu vähemmän kiirehtimistä, varsinkin tällä, tässä markkinointikysymyksessä. Vaatisimme ensinnäkin kattoa, jopa pieni Malta myöntää tuhat kansalaisuutta vuosittain lähinnä naimakauppojen no, takia. Emme tee mitään due diligence-menettelyä siitä, ovatko nämä parit onnellisesti naimisissa vai ovatko nämä vain tällaisia lumeavioliittoja jotta saadaan työpaikkoja ja näin, näin teemmekä sitten tutkia erojen syitä myöskään. Me haluamme bona fide sijoittajia, sijoittajia, jotka toimivat hyvässä uskossa ja 10 tai 15 tuhatta jaettuna kuudella olisi parikymmentä kansalaista kansallisuutta näistä tuhannesta. Eivät, eivät hän he valtaa Schengeniä näillä passeilla. Toinen asia koskee tätä kattoa, eli ei enemmän kuin vaikka 50 vuodessa. Näin tämä tulee toteutumaan. Ei ole totta, että nyt kaikki kiinalaiset ostavat Maltan passit ja hankkiutuvat siitä muualle Eurooppaan. Näin ei tule käymään. Näitä sijoituksia on kehitettävä, tulee enemmän, osa, enemmän henkilöitä, jotka tulevat maa, asumaan Maltalle ja joilla on myös omaisuutta Maltalla. Tietyn tyyppisiä henkilöitä varmasti tullaan houkuttelemaan, olkoon sitten vaikka jalkapalloilijoita, mutta eivät nämä liity verotukseen, jos henkilöt eivät asumaltalla pidettyä aika pidempään, niin sitten heitä verotetaan omassa maassaan. Tästä tulee tapa, jolla saadaan varoja investointeihin, sijoituksiin. Ja sitä nyt työstetään ja kuten sanoin, teimme virheen ja saimme aikaan paljon väärinkäsityksiä. Sitten kysymyksen ensimmäinen osa, joka koskee terveyttä, eläkkeitä ja tehokkuutta – No tämä vielä kesken. Uusi hallitus on todennut, että kuukausi sen jälkeen, kun se on valittu, aloitatte arvioimaan sairaalojen tilaa ja tehottomuutta. Paljon kauhutarjontaa on löytynyt meiltä niin kuin muualtakin, muistakin maista. Esimerkiksi puutetta keskitetty varastointiin ja muita ongelmia – Kertomus on juuri viime viikolla julkaistu ja kaikki sidosryhmät tulevat siitä keskustelemaan. Sama pätee oikeussektorin uudistuksiin ja sitä koskevan kertomuksen. Tämä työ on vielä kesken ja tilannetta ko- korjataan. Eivät nämä ole mitään lupauksia, vaan tämä on kesken oleva työ ja odotan teiltä lisää tietoa. Muistan, kun huhtikuuta tapasin luottoluokituslaitokset, nämä uudistukset olivat lupauksia. Nyt ne ovat talousarviossa ne on vielä täytäntöönpantava ja toivon, että ensi vuonna voin tulla tänne ja kertoa siitä, missä määrin ne olivat tehokkaita. Kiitoksia. Okay. Right, we're, we're on catch the eye. I've got Peter Skinner and then... Peter Skinner ja sitten Liam ja Sabin. Meidän täytyy nyt olla hieman kurinalaisempia. Peter. Kiitos. Edward, on mukava tavata sinua kuten aina. Onnittelut tasapainoisesta budjetista. Jos eh, tietää jotakin asioista, tietää, että se on eh, tasapainoinen, koska se on tehty sellaiseksi. Eh, sinun painopisteesi oli tässä budjetissa sosiaalisessa taloudessa ja esimerkiksi tuloverotuksen vähentäminen oli mielenkiintoista ja yleensä tällaisina äh, säästöaikoina hallitukset toimivat toisin päin. Mutta oliko tämä osa tätä työn luomis- ja nuorisotyöpaikkaprojektia? Toisekseen, mitä tulee eläkeuudistuksen, joka minua kiinnostaa, meidän kaikkien on tehtävä tämä, kuljettava tämä sama tie. Mitä etuja on ollut siitä, että te olette kulkeneet tätä kolmannen pilarin tietä? ja mitä te odotatte näkevänä Maltalla? Thanks Peter. Appreciate that. Kiitos Peter. Mitä tulee veroleikkaukseen, se tulee olemaan neutraali. Se ei ole leikkaus, jolla me menetämme tuloja, mutta sinne siirrytään, siirrytään suorasta epäsuoraan verotukseen. Maltalla puolet meidän tuloistamme tulee tuloveroista ja toinen puoli suorasta ja toinen epäsuorasta. Mutta täytyy katsoa myös tulojakoa, ja me olemme tietoisia, kuten monet maat, tulojako on heikentynyt. Maltalla se on parempi kuin monissa maissa Esimerkiksi köyhyysprosentti Maltalla on yksi matalampia, mutta sekin on kasvussa. Joten tämä on asia, jota me tarkkailemme. Tällä viikolla tapasin sosiaaliministerin ja me katselimme nyt vuoden 2015 budjettia, jotta esimerkiksi lasten köyhyys oli yksi asia, miten me voisimme siihen puuttua ja me nyt jo katsomme sitä. Mitä tulee eläkkeisiin, Malta on ainutlaatuinen sillä tavalla, kuten e, selitinkin, että meidän osallistumisemme on niin matala, on niin paljon e, siis eläkkeiden kuormituksen kantaa e, vähemmän ihmisiä kuin muualla. Monissa maissa yli puolet ihmiset, ihmisistä työskentelevät ja Maltalla meillä puuttuu siitä 40 000, joten sit siinä vaiheessa kun pääsimme siihen, niin tilanne paranee mutta kun me puutumme velkaan ja me haluamme saada tämän vakautettua ensi vuonna ja sen jälkeen sitä lähdetään pienentämään, niin silloin me myös kevennämme kuormitusta tulevilta sukupolvilta. Meillä on yhteinen työryhmä, minun ministerini ja ministeriön ja sosiaaliministeriö, ja ne tutkivat nyt näitä eri malleja. Ja se, mitä on tehtävä, se on tehtävä. Eihän kukaan halua nyt maksaa tulevaisuutta varten, mutta kun kertoo, että no haluatko sinä, että sinun lapsesi tai lapsenlapsesi putoaa köyhyyteen, kun he jäävät eläkkeelle. Ja silloin he sanovat, että okei, no sillä tavalla me saamme heidät tekemään, mitä he eivät halua. Minusta on tulossa todellakin enemmän poliitikko kuin silloin, kun minä olin täällä. Osaan paremmin myydä näitä vaikeita poliittisia toimenpiteitä. Ehkä tämä Ekonissa toimiminen voisi olla pakollinen ko- kokemus. Liam seuraavana. Kiitoksia Sharon. Bravo kaikesta, mitä olet tehnyt, Eduard. Minulla on kunnia tarttua tähän äh, tilasto työhön, jota sinä olet ollut täällä johtamassa ja minulla on pieni ongelma komission kanssa. joka meidän päästöämme trilogissa neuvoston kanssa yksimielisyyteen jumitti asiat ensimmäisessä käsittelyssä. Me otimme kaikki teidän ehdotuksenne uskollisesti todellakin tuolloin olit tehnyt erittäin hienoa työtä ja tässä äänestyksessä sinun työsi tunnustettiin todellakin ja minua hämmästytti se, että neuvoston puheenjohtaja saa mandaatin tulevaan trilogiin ja sinne on muodostunut tällainen eh, jarruttava vähemmistö, johon paradoksaalisesti nyt kuuluukin Malta. Voisitko kertoa tästä asiasta hiukan enemmän, sillä tämä asiahan on hyvin lähellä sinun sydäntäsi. Kiitoksia. You really got me there. And, uh... Sait minut kyllä todella ansaan nyt. Tämä on niin totta. Kyllä, kyllä, niin. Nyt minä olen politiikan laataja ja todellakin haluan tarkastella tätä asiaa aivan varmasti. Tämä olisi sääli, jos näin tapahtuisi, sillä tilastot ovat Uh, jättiläisen jalat. Teemme sixpackin ja tyypäkin ja vertailuarvojen suhteen niin paljon hyvää työtä ja kaikki perustuu tälle samalle pohjalle. Ja kuten englannissa sanotaan, että jos jättiläisellä on savijalat, se romahtaa. Tilastojen täytyy olla vankat ja me kaikki tunnemme sen, sillä ähm, arvioinnit, BKT-laskelmat, äh, ja muut. Jos esimerkiksi eilen kuuntelimme Maltan keskuspankin tietoja ähm, tuottoarvioista ja he sanovat, että äh, arviot nousevat, vaikka toisten tahojen mukaan ne laskevat. Ja kuulimme, että naisten osa aktiivisuuden määrä olisi laskenut, vaikka meidän tilastomme osoittavat, että ne ovat pari vuotta nousseet. Nämä ovat erittäin hyödyllisiä seikkoja ja tilastoviranomaisten ja Eurostatin riippumattomuus on erittäin tärkeää. Näin tarvittavaa kunnioitusta saadaan aika. Minun täytyy ajaa näitä asioita läpi omassa maassani. Me olemme löytäneet virheen ja minun täytyi pyytää tutkimusta siitä ja samaan aikaan minun täytyy pitäytyä etäällä. Meillä on säätelyviranomainen Maltan tilastoviranomainen, joka tekee erittäin hienoa työtä. Minä aivan varmasti tulen tarkkailemaan sitä, mitä tulee tehdä. Varmasti tuen tätä ja olen yhteyksissä Eurostatiin ja neuvostoon, jos tarpeen. Toivon meitä tällainen tärkeä teksti lopulta päätyy sopimukseen. Kiitoksia. We have a mole in the council. This is very good. Um, hyvä, nyt meillä onkin neuvostossa. Tämähän on hyvä. That we have discovered that the uh, member state... Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme huomanneet, että jäsenvaltiot pyrkivät lukkiuttamaan sen, minkä ne antoivat budjetit, puitteissa tilastojen osalta. Meillä oli sama ongelma 2010, mutta loppujen lopuksi pääsimme niskan päälle, joten Tiedämme kyllä, mihin neuvosto pyrkii, mutta olemme täällä niin vahvoja kuin pystymme. Sitten viimeinen kysymys, Savin. To welcome you. Um... Minun vuoroni toivottaa sinut tervetulleeksi. Olen iloinen nähdä sinut tänään vanhana naapurikollegana. Me olemme keskustelleet aikaisemminkin usein. Ensinnäkin onnittelen sinua tästä innovatiivisesta ratkaisusta, Eh, budjetin laatimisessa. Sinä tiedät varmaankin meidän historiamme siitä, mikä tilanne on Euroopan unionin tulevalle budjetille, mitä me saavutimme siinä. Mutta sinullahan on myös kokemusta Euroopan parlamentin jäsenenä nyt ministerinä. Mitä sinä mitä mieltä sinusta pitäisi muuttaa näissä suhteissa eh, jäsenvaltioiden ja Brysselin välillä kommunikoidessa? Ja mikä on avainkysymys tulevaisuudelle? jotta saataisiin vahvempi unioni, Euroopan unioni. Ja miten voidaan puhua todellisin termein todellisesta solidaarisuusta. SND-ryhmänä me puhumme usein näistä asioista ja ikävä kyllä tuntuu siltä, että me vain puhumme. Voisitko vastata tähän? Well, let me um, focus on one, on one word we've used. So- Haluaisin keskittyä tähän sanaan, jota käytit, siis solidaarisuuteen. Maltan tapaisissa maissa ihmiset ovat aika hämmentyneitä, koska yhtäältä heille kerrotaan, että esimerkiksi kun on autettava EVM tai muita rahastoja, niin että voidaan auttaa Kreikkaa ja muuta, niin mielellämme osallistumme. Suuri enemmistö parlamentissa tukee näitä ja molemmat osapuolet tukevat ja Malta antaa joko vahingossa tai muuten enem, enemmän kuin muut. 3,3 prosenttia BKTstä an, olemme jo antaneet näihin väliaikaisiin ja pysyviin rahastoihin. Jos joku ihmettelee, miksi näin käy, niin siihen pätee sama syy, miksi olemme suuremmassa ryhmässä parlamentissa. Meillä on tällainen malli, meillä on pohja ja katto. Joskus se hyödyttää meitä niin kuin Euroopan parlamentissa, jossa meillä on hyvä edustus suhteessa kokoomme, mutta toisaalta Mm, maksuosuuksien kannalta melkein sitten köpelemmin. Maahanmuuton ja, ja taakanjaon osalta tunnemme olevamme yksin. Maahanmuuttajia tulee, koska he haku, hakevat turvapaikkoja ja haluavat paeta omista maistaan. He riskeeraavat henkeensä, tiedämme, että näin tapahtuu. Ja sitten Heidät, tämä tilanne kokonaan on unohdettu. Malta on hukassa, mutta myös nämä ihmiset, jotka hukkuvat mereen. Tämä on suuri skandaali. Solidaarisuus yhtäältä tarkoittaa yhtä asiaa toisaalta se voi tarkoittaa toista asiaa. Ja tämä kyllä hämmentää ja ihmisiä ja vaikuttaa siihen, ettei enää olla kiinnostuneita, kun vaalit koittavat. Onneksi Malta on yksi niistä maista, joissa äänestysprosentti on korkeampia, mutta voi olla, että näin eikä muualla. Ei Malta ole muista eroava maa. Kyllä tällainen etäisyys on olemassa. Se olisi jotenkin kurottava umpeen. Tämä on hyvin yllättävä, koska kriisi olisi voinut olla mahdollisuus tiivistää suhteita ja auttaa toinen toisiamme, mutta ei näin ole käymässä. Meidän on oltava loppu myönteisiä kuitenkin. Meillä on paljon kunnianhimoisia suunnitelmia, emme ehkä ymmärrä toisiamme. Me emme pidä tällaista yhden koon politiikasta. En tarkoittaa, että pienet maat ovat erikoistapauksia, että meidän pitäisi saada jotakin itsellemme, mutta kyllä se on totta, että kyllä pienet maat ovat erilaisia. Luin jostain, että, että miesten ja naisten aivot on jotenkin kaapeloitu eri tavalla – edelleen pienet ja suuretkin maat ovat ikään kuin kaapeloitu eri tavalla. Ne eivät mahdu samaan malliin. Se volyymi, mitä meiltä edellytetään, koskee sitten tilastoja tai mitä tahansa, että se on aivan valtava taakka. Jotkut pienet maat ja saaret ovat mantereen satelliitteja tavallaan, mutta me olemme, me olemme jäsenvaltio, meihin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin meillä pitäisi olla, meitä pitäisi kohdella samoin kuin Saksaa. Toivon, että voitaisiin ymmärtää, että olisi oltava vähän joustavia, kun käsitellään ja kohdellaan eri maita. Erityisesti nyt, kun meitä on 28 komissiolla, on 28 talousarviota pöydällä hyvin lyhyessä ajassa komission on sieltä ruksattava oikeat laatikot. Siellä voi olla virheitä. Ja tilanne on korjattava. Toki suhtaudumme tulevaisuuteen optimismille ja teemme parhaamme. Much, Edward. Um... Kiitos Edward. Oli suuri ilo saada sinut tänne totisesti toivoisin, että se olisi pakollista, että jokaisen on täytynyt olla Ekonin jäsen ennen kuin heistä voi tulla valtiovarainministereitä, koska olet voinut esitellä asioita tavalla, joka osoittaa, että sinulla Ekonin jäsenenä on taju eri jäsenvaltioiden eri kokoisista ongelmista. Ja tämä antaa meille myös arvokkaan näkemyksen toiselle puolelle. Kiitokset.